Hyvät kollegat, tervetuloa tähän kokoukseen. Olen hyvin iloinen siitä, että saan toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Potocnikin tähän omaan Valiokuntaansa tänne ympäristövaliokuntaan. Mehän haluamme todella käydä tätä säännöllistä vuoropuhelua. Ja nyt näin vuoden alussa on hyvin kiinnostavaa kuulla, mitä on tulossa ja mitä esityslistalla on tätä vuotta varten. Mehän olimme sopineet, että käymme tämän keskustelun hyvin järjestelmällisesti niin, että voimme keskittyä tiettyihin aiheisiin. Meillähän on nyt kolme aihetta ennen kaikkea. Käsittelyssämme ensinnäkin resurssien luonnonvarojen tehokas käyttö, toiseksi biodiversiteetti ja kolmanneksi täytäntöönpano ja neljäs kierros, muut kysymykset, muut asiat, jos niitä on. Mehän olimme tämän komission jäsenelle ilmoittaneet ja Sihteeristö on myös valmistellut puhujalistan. Puheenvuoropyyntöjä on nyt jo esitetty 27. Ja komission jäsen Potocnikilla on aikaa puoli viiteen, sanoo puheenjohtaja, eli kaikilla on minuutti puolitoista puheaikaa käytössään. Pitemmittä puheitta. Annan teille puheenvuoron. Viimeksihan tapasimme biodiversiteettikonferenssissa se oli suuri menestys ja kovin pähkinä purtavaksihan tuolla konferenssissa saatiin hyvin ratkaistua. Kolleganne Rouva Hedegaardkin sai menestystä Kankunin konferenssissa, eli tämä monenvälinen prosessi kestävän tulevaisuuden puolesta eteni kyllä vuoden 2010 aikana ehkäpä voisin nyt välittömästi antaa puheenvuoron komission jäsenelle ja aloitamme tämän ensimmäisen kierroksen luonnonvarojen resurssien tehokas käyttö. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin teen ensin hyvin lyhyen kommentin tästä ympäristöasiasta ja sitten puhun voimavarojen, energiavarojen käytöstä. Nyt kun te olette ensimmäistä vuotta Euroopan parlamentin jäseniä tämänhetkisen lainsäädännön alaisuudessa, niin me olemme kaikki joutuneet todistamaan ennennäkemätöntä talouskriisiä. EU 2020-strategia tuo kaikki meidän ponnistelumme yhteen ja se myöskin hahmottelee meidän tulevaa politiikkaamme, jotta me varmistamme sen, että me pääsemme talouskriisistä ulos. Mutta kun me näin teemme, niin meillä tulisi olla mielessä myöskin pitkän aikavälin visio, vaikkapa vuoteen 2050 saakka, ja me tarvitsemme perustavaa laatua olevan muutoksen siinä tavassa, jolla me tuotamme ja kulutamme. Jos me haluamme pitää maailman hyvässä kunnossa, meidän täytyy lakata tuhlaamasta kalliita, kallisarvoisia resursseja. Meillä on kertomus kestävästä kehityksestä ja se on osoittanut sen, toteen sen, että esimerkiksi mitä vesien saastumiseen tulee, niin siinä ollaan hyvällä tolalla myöskin ilmansaasteet. Siinä täytyy tehdä vielä enemmän työtä, jotta ekosysteemiä suojellaan ja jotta tuotetaan vähemmän jätettä. Ja sieltä löytyy tiettyjä aivan spesifisiäkin ilmanlaatukysymyksiä. Eli tässä on tilaa parannukselle. Tänä päivänä EU tarvitsee kasvua enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta kasvun täytyy olla kestävää. Meidän täytyy löytää uusia keinoja ja meidän täytyy myöskin sitten saada työt, työn, työpaikkojen luominen ja kasvu nivottua yhteen. Ja olen iloinen siitä, että parlamentti myöskin uskoo tähän käsitteeseen. Ja tänä vuonna meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta me sitten muutamme nämä konkreettisesti politiikaksi. Eli nyt sitten resurssien tehokas käyttö. Huomenna komissio tulee omaksumaan julkilausuman tästä voimavaraa tehokkuus pilottiohjelmasta. Tämä tullaan hyväksymään vuosina 2011-2012. Tämä julkilausuma tulee osoittamaan sen, että tämä asia ei enää ainoastaan kuulu ympäristövaliokunnalle, vaan siitä on tulossa koko komission todennettua politiikkaa. Se tulee mahdollistamaan sen, että ympäristötavoitteet voidaan ottaa huomioon muussakin politiikassa, lähtien liikkeelle talouspolitiikasta. Jos ajatellaan, mennään ajassa taaksepäin vuoden verran, niin missä resurssien eh, resurssitehokkuus oli tuolloin. Toivoisin, että se olisi tuolloin laitettu jo esityslistalle, mutta noin tuolloin ei tehty. Minun kunnianhimonani on tehdä tästä tehokasta politiikkaa koko Euroopan unionille ja toivon, että tästä tulee meidän yhteinen kunnianhimomme, koska se avaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, jotta me saamme talouteemme muutoksia, mutta me tarvitsemme teidän tukeanne ja myöskin tukea muilta valiokunnilta teen yksikköni kanssa työtä, jotta me tuottaisimme tietynlaisen tiekartan, jonka avulla me voimme hahmotella visiota siitä, mitä me haluamme saavuttaa. Se on lisäkeino, jolla me voimme ohjata ja kehittää politiikkaa. Se tulee tuomaan, äh, saattamaan lihaa luiden ympärille tässä julkilausumassa, jonka me huomenna julkistamme. Komissiossa ja Euroopassa laajemminkin viimeisen 12 kuukauden aikana on otettu edistysaskeleita resurssien tehokkuudessa tehokkaassa käytössä ja me olemme samaa mieltä tänään siitä, että näiden voimavarojen tehokas hallinnointi on koko planeetan tulevaisuuden kannalta tärkeää. Ja jos me kuljemme kohti eh, resurssitehokasta taloutta, niin se on hyvä keino saavuttaa nämä tavoitteet. Me olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä tehokasta yhteistyötä yhdessä eh, eri politiikkojen alojen välillä ja eri eh, jäsenmaiden välillä. Nyt meidän täytyy varmistaa se, että se politiikka, jota me luomme, se eh, auttaa meitä tavoittamaan nämä päämäärämme. Meidän täytyy käyttää ainakin neljää lähestymistapaa, jotta me saamme muutettua Euroopan unionin talouden resurssitehokkaaksi. Ensinnäkin meidän täytyy täytäntöönpanna sitä lainsäädäntöä, jota meillä jo on olemassa. Esimerkiksi jätteen hallinnoinnissa ja kierrätyksessä jos näin toimisimme, niin me voisimme saavuttaa resurssitehokkuutta ja lisäksi vielä loisimme työpaikkoja. Olemme ponnistelleet kovasti, jotta jätelainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin jäsenvaltioissa viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tämä on tulevinakin vuosina minulle ja komissiolle prioriteetti. Ja tässä yhteydessä jätepuitedirektiivin täytäntöönpano ja hiljattainen VEE-direktiivin e uudelleen toisinto, ne ovat tärkeitä edistysaskeleita päämäärien tavoittamisessa. Jätteiden syntymisen ehkäisyssä täytyy vielä tehdä paljon työtä, kaatopaikkojen hallinnoinnissa täytyy vielä tehdä paljon työtä, eikä tässä ratkaisuna ainoastaan ole lainsäädäntö, ja lainsäädännön noudattaminen, vaan meidän täytyy saada myöskin raaka-aineiden käyttöön uutta lainsäädäntöä. Toiseksi meidän täytyy ohjata markkinoita resurssitehokkuutta kohti markkinoihin perustuvien instrumenttien kautta. Kun siirrymme kohti hintoja, jotka heijastelevat todellisia kustannuksia, se on tärkeä tavoite. Ja myöskin meidän täytyy ottaa ympäristövaikutukset huomioon ja nämä kaikki johtaisivat siihen, että talous kulkisi oikeaan suuntaan. Me emme voi välttää käsittelemästä sitä, miten tällaiset markkinavälineet, erityisesti verotus, miten niitä voitaisiin käyttää. Parhaillaan keskustelen kollegani Algirda Semetan kanssa siitä, miten tämä tehokkaimmin voitaisiin hoitaa. Mutta hyvin nopeasti me lähdemme jo liikkeelle siinä, että ympäristöllisesti haitalliset tukiaiset, ne tullaan poistamaan. Tämä mainittiin jo tämän vuoden kasvustrategiapaperissa. Tämä on osa meitä, meidän älykästä verotuksellisen konsolidaation ohjelmaa. Kolmanneksi meidän täytyy vielä sitten hieman pönkittää niitä välineitä, joita meillä jo on, mutta joita, ei ole vielä eh, kehitetty loppuun saakka Meillä on ekomerkinnät ja muita järjestelmiä. Niille täytyy saada kriittistä massaa, jotta niillä saadaan todellisia muutoksia aikaan. Tässä meidän täytyy tehdä tiivisti yhteistyötä liikemaailman ja kansallisten järjestelmien kanssa. Kun asetetaan valiovertailu järjestelmiä. On osoitettu, että on käytetty resursseja tehokkaammin, on kehitetty ympäristöystävällisempiä tuotteita ja on saatu aikaan säästöjä, jotka vuoteen 2020 mennessä vastaavat tämänhetkistä energiankäytöstä 13 prosenttia. Välineillä on saatu hyviä tuloksia aikaan, kun vuonna 2008 toimintaohjelma käynnistettiin meidän, me voisimme myöskin ekosuunnitteludirektiivin sovellusalaa laajentaa, jotta sillä saataisiin vielä enemmän ympäristöllisiä vaikutuksia aikaan. Me olemme jo ryhtyneet pohtimaan SAP-toimintaohjelmaa, jota odotetaan vuodelle 2012 ja me toivomme, että tämä menettelytapa prosessi on inklusiivinen ja me haluamme entistä kunnianhimoisempia tavoitteita. Euroopan parlamentti tietenkin tulee olemaan tärkeä kumppani tässä keskustelussa. Ja neljänneksi meidän täytyy kehitellä integroitua ja koordinoitua lähestymistapaa, jotta me saavutamme materiaalien tehokkaan käytön ympäristöpolitiikan lisäksi. Tähän vaaditaan pedagogista ponnistelua meiltä kaikilta. Tämä on hyvin hankala asia kun niin monissa asioissa keskitytään vain julkiseen velkaan ja rahoitusmarkkinoihin, mutta tämä 2020-prosessi, se tulisi mahdollistaa tietoisuuden lisäämistä ja pikkuhiljaa meidän täytyisi ottaa nämä resurssitehokkuusperiaatteet eh, mukaan Euroopan taloushallintoon, mutta myöskin ihan poliittisiin aloitteisiin. Tässä mieleeni tulee esimerkiksi julkisten hankintojen eh, modernisointiprosessi. Siitä puhutaan komissiossa huomenna. Tässä myöskin lasken teidän tukenne varaan ja olen jo sanonut, että tässä valiokunnassa täytyy tarkastella sitä työtä, mitä muista valiokunnista tulee, ja varmistaa se, että niillä vahvistetaan tätä resurssitehokkuustavoitetta. Eli hyvät kollegat, ensimmäinen vuoteni tässä virassa on osoittanut minulle sen, että ympäristöpolitiikassa ollaan uudella aikakaudella. Meidän täytyy siirtyä sellaisesta politiikasta, jossa käsitellään yksittäisiä ongelmia systeemisempään politiikkaan, jossa otetaan huomioon ympäristön monimutkaisuus ja myöskin yhteiskuntamme monimutkaisuus. Tässä minun täytyy tehdä yhteistyötä muiden politiikan alojen kanssa, käsi kädessä muiden komission jäsenten kanssa. Esimerkiksi viime viikolla käytiin ilmanlaadusta hyvin rakentava keskustelu. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta tästä asiasta ja miten mentäisiin eteenpäin tämän kansallisten ähm, päästökattorajoitusdirektiivin kanssa. Meidän täytyy varmistaa se, että talouden muuttaminen kasvun suuntaan, siitä tulee sellainen lopputulos, jonka planeetta voi kestää ja meidän täytyy varmistaa se, että vuonna 2020 me olemme oikealla tiellä paradigman muutoksessa, jota koko maailma tarvitsee. Tämä on hyvin pelottava tehtävä, mutta olen kuitenkin siitä innostunut, aivan erityisesti jos voin laskea teidän tukenne ja yhteistyönne varaan. Ja, vielen Dank, Kommissar. Kiitos paljon, komission jäsen Potocnik. Totta kai tämä valiokunta on valmis tukemaan tätä politiikan lähestymistapaa. Resurssitehokkuus on ilmastonsuojelun ja biodiversiteetin ohella kolmas suuri ekologisen politiikan pilari. Yksi vuosi komission jäsen Potocnikia ja yksi vuosi, jolloin on systemaattisesti ja systeemiä noudattaen menty tähän, tässä asiassa eteenpäin. Resurssien suojelu on sellainen, joka sitä vaatii ja olen iloinen, että tiedonanto huomenna ei käsittele pelkästään raaka-aineita. Näin se nimi oli pitkään, että saadaan, ei ollut kysymys raaka-aineiden saamisesta Eurooppaan, vaan tässä oli raaka-aineen tehokas käyttö, miten voitaisiin vähentää tuhlausta ja lisätä kierrätystä. Tästä puhuvat kollegat vielä. Nyt kollegat, minun täytyy 1,30 äh, minuutti 30 sekuntia antaa teille, muuten me emme pääse läpi tätä puhujalistaan. Richard Seber aloittaa kysymys tai huomio. Kiitos. Keskeyttäkää, jos puhun liian pitkään. Kiitos komission jäsen tästä ensimmäisestä vuodesta. Viimeksi olitte käheä ääninen ja nyt taas, ja luulen, että te, tämä johtuu paljosta kommunikaatiosta ja kysyn tästä, kun meillä on tämä systeeminen lähestymistapa, että me myös viestimme siitä, haluaisin tietää, mitä te komission jäsenenä teette, jotta kansalaiset ymmärtävät, tämän lähestymistavan. Ajattelen tehokkuutta, energiatehokkuutta. Eli me emme ole tähän mennessä kertoneet, mitä sillä haluamme ja politiikka on myyty huonosti. Mitä teette, jotta politiikka myydään paremmin? Jos kansalaiset eivät tule mukaan, niin ei hyvää politiikkaa silloin voida harjoittaa. Resurssitehokkuudesta mitä tulee jätteisiin, niin meillähän on valtavan suuria eroja Euroopassa. Meillä on jätekriisi jatkuvasti päällä kampanjassa, siitä on puhuttu hiljattain ja tätä kysymystä käsiteltiin ja meillä on valtioita, kuten minun valtioni, jossa kaikki kaikki erotellaan ja toisissa maissa taas ei edes ole jätepolttolaitoksia eikä konsepteja siihen, niin mitä komissio tekee, jotta saadaan yhtenäinen toimintatapa ja sitten mitä meillä on? Äh, Mario Peril. Peril seuraava. Grazie Presidente, signor Commissario. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kuuntelin tai luin komission viimeisimmän tiedonannon hyvin suurella mielenkiinnolla, siis eh, juuri jätteiden kierrätystä käsittelevä tiedonanto. Ja valitettavasti on niin, että mitä tulee orgaanisiin jätteisiin, kaikkia mahdollisuuksia ei ollenkaan ole vielä käytetty keräämisen, kierrätyksen suhteen, eikä myöskään kompostien käytön ja edes kompostien määritelmän suhteen. Nythän komissiota on kai tästä tulossa tutkimus. Eh, esimerkiksi nämä lietealtaat ja kyllä todella siis äh, tilanne on aika hajanainen, joten kun puhutaan äh, organisista jätteistä, voitaisiinko saada ehkä näköinen ad hoc-direktiivi, joka lähtisi, tai jonka pohjana olisi vuoden 2001 konsepti. Tarvitaan johdonmukaisuutta, tarvitaan oikeudellista varmuutta myös yrityksille ja julkisille viranomaisille. Ja Kuluttajille meidän on taattava mahdollisimman korkeat ympäristöstandardit ja niiden kunnioittaminen. Nyt haluaisin kysyä teiltä, mikä on tilanne juuri kampanjan viranomaisten toimien suhteen, heidän jätekriisinsä suhteen. Kiitos. Haluaisin sydämellisesti kiittää herra Potocnikia hänen ensimmäistä työstään ja erityisesti siitä, että hän on sitoutunut biologiseen monimuotoisuuteen. Minulla olisi kysymyksiä liittyen resurssien tehokkuuteen ensinnäkin. Olen täysin samaa mieltä tästä asiasta kanssanne, mutta näen myöskin toisenlaisen katsantokannan, jossa varmistetaan se, että resursseja saadaan tarpeeksi koska loppujen lopuksi meidän täytyisi olla paljon tehokkaampia resurssiemme kanssa. Eli kysymykseni onkin, miten te aiotte eh, estää sen, että me liikaa keskitymme eh, siihen, että saadaan riittävästi resursseja sen sijaan, että keskittyisimme tähän, energia- tai tähän resurssien tehokkuuteen. Toiseksi olen hieman pahoin pelkään sitä, että te keskitytte energiaan ja veteen, mutta tässä on kysymys paljon muustakin, maatalouspolitiikasta, teollisuuspolitiikasta ja niin edelleen. Miten aiotte tämän varmistaa? Yksi mahdollisuus olisi se, että kehitettäisiin ympäristö, ympäristöllisiä välineitä, esimerkiksi Life Plus – väline, voitaisiinko sitä käyttää tällaisessa ympäristöllisessä kirjanpidossa? Thank you. I'll be brief because I have to. Sitten Bas Eichhout. Kiitoksia. Puhun lyhyesti, kun kerran pakko on. Kiitoksia tästä ja olen myös iloinen tästä lippulaiva-aloitteesta, josta kerrotaan huomenna. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tarvitaan tällaisia lippulaivoja, jotka kattavat kaikki pääosastot ja menevät pidemmällekin kuin pelkkä ympäristö. Tarvitaan tällaiset kattavat lähestymistavat ja kun esimerkiksi tämä matala hiili tiekartasto maaliskuussa saadaan ja energiatehokkuus ja eh, kuljetustiedonannot, toivottavasti ne ovat eh, johdonmukaisia samassa linjassa keskenään. Ja meidän tulisi todella olla kaikissa toimissamme johdonmukaisia. Ja tässä en oikeastaan ole nähnyt selkeitä eh, tavoitteita. On puhuttu muun muassa siitä, että biodiversiteettiä on puolustettava ja esimerkiksi maankäytön suhteen jalanjälkemme on aivan liian suuri. Eli meillä täytyisi olla selkeät tavoitteet jätteet ja kaikki ympäristöön liittyvät äh, politiikan alat, samoin YMPn uudistaminen äh, tulisi saattaa yhteen niin, että päästään samaan tavoitteeseen. Ja minun mielestäni tilanne ei ole vielä ihan selkeä tämän lipulaiva-aloitteen kanssa suhteen. Esimerkiksi maankäyttö, vedenkäyttö, käyttö? Miten huolehditte siitä, että kaikki ohjelmat, jotka liittyvät resurssien tehokkuuteen, ovat äh, johdonmukaisia keskenään? Thank you. Welcome. Kiitos ja tervetuloa. Minun kysymykseni on ehkä hieman proosallisempi. Ympäristölainsäädäntö, sitä ei saa ihan halvalla ja me haluamme luoda puitteet, jossa kansalaisten elämänlaatu paranee ja he pystyvät elämään paremmassa ympäristössä. Tietenkin tällä hetkellä tätä kaikkea tehdään vakavien talousvaikeuksien taustaa vasten. Ja komissio puhuu verotuksellisesta konsolidaatiosta kaikkialla omassa jäsenmaassani ja tänään olen kuullut muiltakin sitä, että tästä, tämä herättää todellisia kysymyksiä ympäristölainsäädäntöön täytäntöön panemisessa, esimerkiksi mitä jätteisiin tulee. Paikalliset viranomaiset ovat niitä, joihin me luotamme sen suhteen, että näitä palveluja ja parannuksia ympäristössä saadaan aikaiseksi. Ja nyt nämä paikallisviranomaiset eh, joutuvat tekemään tätä älykkäästi alhaisemmilla kustannuksella ja sitten he törmäävät eh, muuhun EU-lainsäädäntöön, joka liittyy esimerkiksi kilpailupolitiikkaan, joka saa aikaan sen, että sitten ei pystytäkään konsolidoimaan ja sitten siirrytään seuraavaan asiaan. Eli haluaisin pyytää, että kun tästä keskustellaan eh, komission jäsenten kollegiossa, niin tämä tulisi ottaa huomioon myös ympäristöllisenä asiana. Mr. Rossi. Oreste Rossi. Äh, Anna Rosbach. Okay. Uh, vi har byttet, så uh, først starter jeg med et par spørgsmål til kommissæren. Minä aloitan muutamalla kysymyksellä komission jäsenelle. Haluaisin tietää, miten te näette komission ja unionin roolin lisääntyvän merien saastumisen ehkäistä yhä enemmän muovijätettä äh, tu, ö, pilaa meriä. Onko komissio aikeissa antaa toimintaohjelman tästä ja haluaisin myös tietää, miten te reagoitte ja mitä aikomuksia teillä on Kiinan politiikan suhteen, kun on kysymys ähm, harvinaisten metallien myymisestä ja niiden käytöstä poliittisena välineenä. Ja viimeinen kysymys koskee resursseja ja komission toimint- työohjelmaa resurssien uudelleenkäytöstä. käytöstä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 Uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja kiitokset myöskin komission jäsenelle siitä, että hän hahmotteli tietä eteenpäin. Haluaisin kysyä teiltä siitä visiosta, joka teillä on, siitä mihin te haluatte mennä. Te puhutte tämänhetkisten välineiden parantamisesta ja että varmistetaan se, että tämänhetkiset äh, tämänhetkistä lainsäädäntöä täytäntöönpannan ja parannetaan, ja tämähän aina on tavoitteena. Siis me haluamme, emme ainoastaan laatia ja parantaa, vaan haluamme myöskin pitää kiinni säädetystä laista. Todellisen hinnan tulisi heijastella talo, ta, esineen taloudellista arvoa, mutta minkälaisiin toimiin te aiotte ryhtyä? Minä haluaisin nähdä sellaisen yhteiskunnan, jota me kaikki odotamme me olemme kollegojemme kanssa esittäneet ajatuksen tällaisesta leasing-yhteiskunnasta. Eli emme omistaisi mitään, vaan vuokraisimme tavaroita. Ja tämä varmistaisi sen, että tämä tavara palautuisi kiertoon, sitä ei omistaisi kukaan eikä sitä voisi heittää pois. Ja sillä on jo sitä taloudellista arvoa, josta te puhutte. Ensimmäinen askel jotta saataisiin tuottajavelvollisuus voimaan. Tämä olisi ensimmäinen askel siinä. Näettekö mitään eh, etua tällaisessa leasing-yhteiskunnassa? Catherine Soulier. Madame. Oui, merci, président. Kiitos, puheenjohtaja. Raaka-aineet ja jätteiden kierrätys ovat kaksi ongelmaa, jotka kuitenkin ovat yhteydessä toisiinsa. Minä haluaisin puhua muovijätteistä muovijätteissä on kaksinainen etu, kierrätys ja niistä saadaan myöskin energiaa. Ja minun mielestäni olisi tärkeää, että annettaisiin arvoa sille jätemäärälle, jota EU:ssa tuotetaan. Näin tällä hetkellä ei ole. Haluaisin tietää, onko komissiolla jotakin ajatusta siitä, kuinka paljon jätteiden kierrättämisestä ja keräämisestä saataisiin ja miten optimoitaisiin muovijätteen käyttö tulevaisuudessa. Ja koska minulla on vielä muutama sekunti aikaan, niin Esimerkiksi, miten me voisimme eh, estää sen, että yksin omaan Kiinasta tuodaan hehkulampuja Euroopan unioniin? Merci, eh, Marita Ulskog. Eh, Kiitoksia komission jäsen. Olen iloinen siitä, että tästä resurssien tehokkaasta käytöstä olette nostanut juuri raaka-ainehuollon esiin. Esititte hyvin pitkän ja hyvän luettelon toimista, jotka haluatte toteuttaa. Verotusväline, ympäristömerkinnät, julkiset hankinnat, kierrätys. Nämä kaikki asiat nostitte esiin alustuksessanne. Ongelma ei kuitenkaan ole mikä vaan, miten Ongelma on siinä, että en minä itse, vaan enemmistö parlamentista ja myös ministerineuvostosta tekevät aivan ristikkäisiä päätöksiä. Kyse saattaa olla valtion tuista, monista muista kysymyksistä, esimerkiksi hiilen louhintaa varten. Ja me tiedämme, että esimerkiksi pohjoissa napa pohjoisimpia alueita halutaan nyt Ähm, käyttää aivan uudella tavalla. Kiina on aivan uusi toimija Afrikassa, mitä raaka-aineiden hankintaan tulee. On, tässä on koko joukko tekijöitä ja hyvin paljon kehityskulkuja ja on puhuttava myös kilpailukyvystä. Mutta miten, Potocnik, aiotte tämän kaiken tehdä? Tässä olivat ensimmäisen kierroksen kysymykset. Tämä ei suinkaan ole viimeinen kerta, kun puhumme resurssien tehokkaasta käytöstä. Nyt voimme kuulla vastauksen. Olkaa hyvä. Kiitos. Aloitan täytäntöönpanokysymyksestä. Suuria eroja Euroopassa. Olette oikeassa. Uskon niin, että tämä viimeisin kertomus, joka julkaistiin viime viikolla, jätteisiin liittyen, niin tämä on selkeä viesti siitä, missä mennään. No mitä me voimme sitten tehdä? No tietenkin me osaltamme, meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta me kerromme siitä, miksi kansalaiset, miksi kerromme kansalaisille tästä eri seminaareissa ja toiseksi sitten näiden suuntaviivojen kautta, mutta Esimerkiksi se, mistä mainitsin, niin on eroja niiden maiden välillä, jotka ovat ymmärtäneet, että he voivat eh, tehdä tämän, ja sitten on maita, jotka eivät tätä vielä ole tajunneet. Neljä tai viisi, viisi maata Euroopassa on sellaista, jossa kaatopaikkoja on alle 5 prosenttia, ja sitten on seitsemän maata, jossa kaatopaikkoja on 80 prosenttia. Eli tästä kertomuksesta käy ilmi myös sekin, että kun maat päättävät hoitaa ongelman, eli muutetaan, siirretään ajattelutapaa ongelmasta resurssiksi, niin silloin vauhtia saadaan. Mutta tietenkin tähän vaaditaan paljon ennakkovalmistelua, jotta tämä muutos saadaan aikaan, mutta sitten kun pallo lähtee liikkeelle, niin edetään nopeasti ja Euroopassa me voimme todeta, että asioissa mennään nopeasti eteenpäin. Sitten biojätekysymys. Tämä tiedonanto hyväksyttiin toukokuussa 2010 ja me pyrimme osoittamaan siinä sen, että vaikka parannukselle on vielä tilaa, niin me olemme onnistuneet täytäntöönpanemaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja jätepakka, kaatopaikkadirektiivi voisi olla parempikin. Olen ensi hetkestä lähtien arvostanut parlamentin kantaa, joka on siis erilainen, kuten me tiedämme. Komissiossa me olemme sanoneet, ja itsekin olen usean otteeseen sanonut, että me aiomme luoda kriteerit korkealaatuisen kompostin suhteen me asetamme vähimmäisstandardit biojätteen käytölle maataloudessa ja me myöskin saatamme voimaan pakolliset erottelujärjestelmät, aivan kuten tässä direktiivissä vuodelta 2008 sanotaan. Eli nämä ovat asioita, joita me työstämme ja nimenomaan tarkoituksena on saada aikaiseksi se, mitä te päätöslauselmassanne vaaditte. Kampanja missä kampanjan suhteen mennään. Kuten te tiedätte, kampanja on pitkä tapaus, ei ole mitään pikaratkaisua, jos nyt ihan suoraan puhun. Tämä tilanne on aika lailla vaikea me olemme jatkuvassa yhteydenpidossa Italian paikallisviranomaisten kanssa ja pari päivää sitten me saimme uuden hallinnointisuunnitelman, eli kaksi asiaa pitäisi tehdä. Ensinnäkin täytyisi luoda infrastruktuuria, ja jos puhutaan infrastruktuurin rakentamista, niin siihen menee vuosia, vaikka se käynnistettäisiin heti. Ja toiseksi sitten jätteiden huoltosuunnitelma, joka meille on esitelty. En voi vielä sitä kommentoida, mutta voin sanoa, että se viimeisin suunnitelma, jonka saimme, jonka saimme sen perusteella, että asia vietiin tuomioistuimeen edellisen vuoden alkuvaiheessa, niin me emme ole tyytyväisiä tähän vastaukseen. Ja tästä syystä me emme tämän kautta saavuttaisi pitkän aikavälin kestävää ratkaisua. Eli en voi vielä tätä kommentoida, mutta uskon, että todellakin paljon on vielä tehtävää. Ja tärkeintä tässä on tietenkin se, että jätteiden keruu ja jätteiden erottelu järjestetään paljon paremmalla tavalla kuin tällä hetkellä. Jos tätä ei toteuteta, niin silloin ei mitään pitkän aikavälin kestävää ratkaisua saada aikaiseksi. Eli me olemme parhaillaan arvioimassa, tämä on rikkomustapaus ja tästä syystä sitä en voi tämän enempää kommentoida, mutta tulen tekemään kaikkeni, jotta me tämän asian hoidamme Italian kanssa. Sitten Gebrandi Kaksi perusvirhettä tapahtuu silloin, kun puhutaan resurssien tehokkaasta käytöstä. Yksinkertaistamisessa on kysymys juuri siitä, mistä te puhuitte, eli raaka-aineita ö, tulee ja sitä pidetään ikään kuin ainoana ongelmana. Ja sitten toinen puoli on se, että heti ryhdytään puhumaan energiatehokkuudesta. Olen suht ylpeä tästä resurssitehokkuus pilottiprojektista, koska se on eittämättä se viesti, sitähän pääsihteerikin vei eteenpäin ja se oli vieläkin parempi, että näin kävi, koska pääosastot emme katsele häntä kateellisesti tai suhtaudu häneen epäilevästi sen takia, että luulisimme, että hän vie eteenpäin jotakin omaa asialistansa. Eli tämä tiedonanto nyt on äärimmäisen selkeä. En nyt menisi sanomaan, että tämä on sellainen ongelma, jos, jonka kanssa painiskellaan jatkuvasti, mutta me näemme tämän ihan samalla tavalla kuin tekin. Eli tämä on kyllä minun tutkassani jatkuvasti. Ja jos puuttui tästä resurssitehokkuudesta, Se oli nämä ekopalvelut siitä, että jätteitä ei käsitelty asianmukaisella tavalla. Tämä on se tapa, se asia, johon meidän täytyy keskittyä. Ja sitten kysymyksenne viimeinen osa liittyi Life Plusiin ja ympäristökirjanpitoon. No, Life Plus, me edelleen uskomme, että sitä tarvitaan mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Ja sitten kun se saadaan, niin sitten ryhdytään keskustelemaan sisällöstä. Eli tässä, näiden uusien rahoitusnäkymien puitteissa tästä voidaan keskustella. Meidän politiikkamme tulisi valtavirtaistaa osaksi muuta politiikkaa. Tämänhetkinen tilanne minä ympäristökomission jäsenenä hallinnoin 400 miljoonaa euroa vuodessa, mutta jos tarkastellaan EU-budjettia, niin se määrä, joka käytetään selkeästi puhtaasti ympäristötarkoituksiin, niin puhutaan 12,5 miljardista, eli olen pieni johtaja, mutta suuri käyttäjä. Ennen olin suuri johtaja ja pieni käyttäjä, eli tämä nyt on ihan luksusta minulle jos saa muut ymmärtämään sen, että täytyy todellakin äh, keskittyä näihin ympäristökysymyksiin. Eli tämä keskustelu, jossa me tulemme kehittämään tulevaa politiikkaa, niin se tulee olemaan meille se vaikea hetki, jolloin meidän täytyy olla aktiivisia, mutta minä olen vakuuttunut sen suhteen, että meidän täytyy keskittyä tavoitteisiin ja Life Plus on osa tätä. Life Plus oli erinomainen siinä mielessä, että pienellä määrällä rahaa olemme saaneet aikaan huomattavia vaikuttavia muutoksia, joita arvostettiin alueilla, jäsenvaltioissa ja myöskin kansalaisten keskuudessa. Sitten Basin kysymys selkeistä tavoitteista. No koskaan tässä pilottiprojekteissa ei ollut tarkoituksena saattaa voimaan selkeitä tavoitteita. Me halusimme ne tiekarttaan. Ongelmana on se, miten nämä selkeät päämäärät määritellään meillä on ymmärtämystä siitä, että tähän suuntaan olisi mentävä. Tämän kaikki hyväksyvät, mutta kysymykseksi tästä, tässä herää se osa, onnistummeko me e, luomaan jotain sellaista, joka on niin yksinkertainen, että sitä voidaan käyttää ja sitä voidaan hallinnoida, että sieltä löytyy tietoa, jotta me voimme todellisuudessa täytäntöön panna sitä. Ja jos mahdollista, niin sitten otettaisiin se tähän 2020 kiertoon mukaan. Tästä tulisi tulla osa meidän talouspolitiikkaamme päämääränä, joka ottaa huomioon ympäristöasiat. Jos tämä saavutetaan, niin silloin me olemme saavuttaneet tavoitteen. Sitten esitettiin mielenkiintoinen kysymys talousvaikeuksista Euroopassa ja miten tämä ympäristöasia otettaisiin huomioon, kun asiasta keskustellaan. Kun me komissiossa keskustelimme tästä vuosittaisesta kasvututkimuksesta, ensimmäinen julkistettiin viime vuonna – ja ajatuksena oli se, että tämänhetkisessä tilanteessa, joka on siis hyvin vakava tilanne, ja se on edelleen päällä rahoitusmarkkinoilla, aivan erityisesti mitä tulee euron vakauteen, ja siihen, että meidän täytyy pysyä globaalisti varten otettavana kumppanina – lainanotossa ja lainanannossa. Ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää, että me kaikki ymmärrämme sen, että tässä on kysymys vakavasta asiasta, mutta samaan aikaan tästä keskustelusta kävi ilmi se, että me tänä päivänä olemme siinä tilanteessa, jossa työttömyys on kasvanut. Me olemme tilanteessa, jossa BKTn kasvu heikkeni, eikä kukaan oikeastaan voi ympäristöä tästä syyttää fakta on se, että jos tässä osoitellaan sormella ympäristöä, se on saanut aikaan työpaikkojen menetyksiä ja niin edelleen, niin se on epäreilua. En sano, että niille ei olisi mitään yhteyttä, mutta yritän vain välittää sellaisen viestin, että jos me olimme jo alhaisella tasolla, niin mitä sitten kasvussa tulisi saada aikaan, jotta kymmenen vuotta myöhemmin emme jälleen kerran esittäisi itsellemme kysymyksiä siitä, mitä meidän tulisi tehdä näiden ympäristönsuojelukysymysten kanssa. Eli nyt on ihanteellinen hetki käsitellä tätä. Tässä ei ole kysymys ainoastaan kasvun määrästä, vaan kasvun laadusta koska jos me laad, ratkaisemme tämän kasvun laatu kysymyksen, niin silloin me eh, löysimme kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ympäristövaatimusten takia me emme ole lamaan joutuneet, vaan me voimme sieltä rotkon pohjasta päästä ylös ottamalla ympäristövaatimukset huomioon. Sitten tämä muovikeitto niin sanotusti. No, tämä on tärkeässä osassa komission asialistalla Marraskuussa tästä keskusteltiin. Se tilaisuudessa oli läsnä parlamentin jäseniäkin. Siellä yritettiin löytää suuntaa tulevaisuudelle. Yleisesti ottaen tämä on asia, joka täytyy ratkaista kansainvälisesti ja on selvää, että meidän täytyy ottaa huomioon nämä marraskuun workshop-työryhmän ehdotukset. Yksi shokeraava asia, jonka minä siellä sain tietää, oli se, että suurin osa siitä jätteestä, jota meristä löytyy, niin se on lähtenyt liikkeelle maaperältä. Eli jos me emme pysäytä tätä jätevirtaa jo maaperällä, niin se päätyy meriin. Eli meidän täytyy ottaa monia näistä esimerkkeistä huomioon, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että tämä on sellaista politiikkaa, jota en tule lykkäämään myöhempään, vaan siihen pureudutaan nyt. Kiina, sitä en haluaisi kommentoida. Tässä esitettiin kysymys harvinaisiin metalleihin liittyen. No voimme toimittaa teille kirjallisen vastauksen voin vain sanoa teille, että mitä Kiinaan tulee, niin on aivan selvää, että heillä on selkeää politiikkaa, jonka mukaan he haluavat olla tärkeitä globaaleja pelureita ja Kiina haluaa pitää kiinni sellaista politiikasta, joka tätä pönkittää. Judith Merkish aivan oikeutetusti viittasitte tähän leasing-asiaan, joka minun mielestäni on yksi vaihtoehto. Olen antanut esimerkkini, esimerkkinä Michelinin, jossa eh, tietyissä tapauksissa ei enää myydä näitä renkaita, vaan niitä vuokrataan, vuokrataan palvelua. Ja tällä tavalla saman renkaan käytön tehokkuus kasvaa. Ja sitten tuli toinenkin kysymys muovista, mutta siihen vastasin jo. Ja sitten viimeinen kysymys taisi olla sama, eli miten eikä mitä. Ja tästä olen samaa mieltä. No, tässä ilmeisesti nyt vastasin näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Toinen kierroksemme käsittelee biodiversiteettiä. Kolme kysymystä on toimitettu ja ehkäpä voisitte vastata näihin kahteen kolmeen kysymykseen. Sonic ei ole tällä hetkellä paikalla. Kaarin Kallenpahin kysymys hänen jälkeensä. Herra komissain, herzliches Willkommen und danke. Tervetuloa herra komission jäsen ja on hienoa, että voimme taas käydä vuoropuhelua täällä valiokunnassa. Me puhumme lajien monimuotoisuudesta ja kasvusta puhuneet ja kasvu ei sinänsä ole mikään arvo, vaan täytyy kasvaa laadullisesti ja tämä laatu taas edellyttää toimenpiteitä. Meillä on kaksi toimintaohjelmaa. Yksi on ympäristö toimintaohjelma kuudes päättyy vuonna 12 ja 10, vuonna 10 siitä on kertomus julkistettu, joka osoitti, että on vielä paljon tekemistä ja tässä osoitettiin myöskin, mihin, missä pitäisi toimia paremmin ja lähdemme siitä, että saamme pian ö, esittelyn seitsemännestä ympäristötoimintaohjelmasta ja kysyn, milloin tämä tulee ja mitä siinä ö, tulee olemaan. Ja sitten on ö, tällainen ohjelma ö, ilmoitettu ja keitä asianosaisia tähän otetaan mukaan, teollisuus, julkisuus, mitä voimme siitä odottaa? Kiitos. Monsieur le commissaire, euh, Hyvä komission jäsen, vuonna 2010, kun vuoden 2006 biodiversiteettisuunnitelmassa epäonnistuttiin, niin olen nyt iloinen, kun Nagojassa, Nagojan huippukokouksessa komissio sai aikaan strategisen suunnitelman planeettamme ja sen kansalaisten pelastamiseksi. Eli otettiin iso askel, mutta me tiedämme, että Tämä ei ole kuitenkaan vielä kaikkea. Tämä Nagojan sopimus, siitä täytyy saada konkreettisia tuloksia aikaan. Nämä 20 kansainvälistä tavoitetta, niitä täytyy soveltaa Euroopan unionissa ja tästä syystä parlamentti osoittaa, odottaakin innolla tätä 2020-strategiaa, joka tulee auttamaan meitä, eh, kun me ryhdymme tarkastelemaan yhteistä maatalous-, kohesio- ja kalatalouspolitiikkaa. Eli minkälaista aikataulua me voimme toivoa? Mitä seuraavan kuuden kuukauden aikana tulee tapahtumaan ja mitä uusia välineitä te ehdotatte, jotta me saavutamme tämänhetkiset tavoitteet. Eurooppalainen koordinaatio esimerkiksi ympäristörikkomuksissa, riittävät taloudelliset voimavarat, löytyvätkö nämä näistä tästä uudesta biodiversiteettistrategiasta? Alors, les réponses euh, et la présentation du commissaire. Ja. Kiitoksia. Sitten vastaukset. Komission esitys viisi minuuttia. Riittääkö? Seven. Kyllä. Ensimmä, ensinnäkin äh, seitsemäs ympäristötoimintaohjelma, niin kuin aivan oikein totesitte, meillä on äh, arviointi kuudennesta ympäristötoimintaohjelmasta kesällä ja tämän jälkeen päätämme, miten jatkaa. Ja jotta tässä ei syntyisi minkäännäköistä väärinkäsitystä, älkää ymmärtäkö niin, että vastustaisin seitsemättä ympäristötoimintaohjelmaa päinvastoin, pidän sitä tarpeellisena. Ja kun asiasta puhuin, yritin todeta ja pyytää keskittymään näihin asioihin yksi kerrallaan ja tämän jälkeen kun katsotaan, miten ää, toimia jatkossa, niin sitten tehtäisiin päätös siitä. Samoin Sandrinin kysymys liittyy oikeastaan tähän, koska hän kysyi, mitä aiomme tehdä tulevina kuutena kuukautena. Monet asiat tulevat olemaan hyvin ratkaisevia tulevaisuudellemme, asiat, jotka tulevat eteemme juuri tämän vuoden aikana, vuoden 2011 aikana, eh, YMPn eh, uudistus, kalastuspolitiikka, kohesiopolitiikka ja sitten meidän ehdotuksemme, jotka liittyvät biodiversiteettistrategiaan ja meidän ehdotuksemme, jotka liittyvät resurssien tehokkaaseen käyttöön. Kaikki tämä on otettava huomioon ja luonnollisesti sitten kun saamme raportin eh, kuudennen ympäristöohjelman tuloksista, tiedämme missä mennään ja ne lähestymistavat, joita tarvittaisiin, jotta ympäristö huoliin voidaan todella vastata, ovat aika erilaisia kuin mikä oli tilanne kymmenen vuotta sitten, kun keskusteltiin kuudennesta ohjelmasta. Joten vastaukseni tähän olisi, että ehkäpä ensi vuonna, vuonna 2012, voidaan edetä en nyt halua tässä sitoutua seitsemänteen ympäristötoimintaohjelmaan. Uskon, että kuudetta voidaan vielä jatkaa, koska mielestäni tässä täytyy vielä saada vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Katson, että aika ei ole hukattavana. Meillä ei ole varaa hukata aikaa tänä vuonna, eh, ei ensimmäisellä eikä toisellakaan puoliskolla, joten on äärimmäisen tärkeää, että teemme näistä näiden asioiden puitteissa yhteistyötä, että tilaisuus ei karkaa käsistämme. Sitten kun meillä on rahoitus, kunnossa, niin tämä rahoitushan tulee kattamaan seuraavat 50 vuotta. Tuolloin on liian myöhäistä äh, tuoda pöytään seitsemäs äh, ympäristötoimintaohjelma, siis silloin kun rahasta päätetään. Meidän täytyy tietää, äh, missä mennään ja mit, mitä toimia tuemme. Mutta en minä tässä lainkaan epäröi. Joskushan on puhuttu sitä, että komissio epäröi, mutta näin ei suinkaan ole. Biodiversiteettistrategia niin pian kuin mahdollista tulossa. Meillä on tiettyjä sisäisiä menettelyvaikeuksia suoraan sanottuna juuri vaikutusarviosta. Joitain viikkoja tässä nyt vielä menee, mutta olemme kuitenkin jo tämän työn loppuvaiheessa. Tulemme pyrkimään selkeästi rajattuihin tavoitteisiin ja sitten tietenkin tiekartasta olemassa olevan lainsäädännön täytäntöön panemiseksi on myös osa tätä kokonaisuutta. Joten tämä on itse asiassa vastaus myös Sandrinen kysymykseen ja ehkäpä yhden asian voisin vielä lisätä liittyen olemassa olevaan lainsäädäntöön Natura 2000. Sehän on kypsässä täytäntöönpanovaiheessa, joten olemme nyt päässeet 80 prosenttiin, mutta mutta meidän on huolehdittava kunnollisesta hallinnosta, erityisesti kun tässä tuetaan myös taustarahoitusta. Joten täytyy katsoa, mitä jäsenvaltiot tekevät ja tämä on varmasti aihe, jossa voitte luottaa siihen, että olemme hyvin tiukkoja. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten kolmas kierros, eli olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ja Karl-Heinz Florence, joka juuri häipyi, oli ensimmäinen kysymyksen esittäjä, mutta sitten Dan Jörgensen. Thank you and, and thank you, Commissioner. Kiitos ja kiitokset komission jäsenelle jälleen kerran erinomaisista vastauksista. Haluaisin esittää teille kysymyksiä torjunta aine lainsäädännöstä Muutama vuosi sitten me omaksuimme niiden markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä. Ja nyt ensimmäinen täytäntöönpanon määräaika on umpeutumassa 14. kesäkuuta, siis äh, alle viidessä kuukaudessa. Komissio tarvitsee asetusta, mitä tulee näihin ähm, äh, tietovaatimuksiin liittyen näihin aineisiin ja Tämä on hyvin tärkeää, koska tämänhetkinen lainsäädäntö on vuodelta 1991 ja tietenkin paljon uutta tietoa on tullut ja uutta lainsäädäntöä on säädetty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näitä uusia vaatimuksia todellakin tarvitaan. Minun kysymykseni teille on se, onko teillä jonkinlainen käsitys siitä, että olisiko mahdollista saada nämä valmiiksi, nämä vaatimukset 14. kesäkuuta, ja jos ei, niin mitä sitten teette, jotta kiihdyttäisitte tätä prosessia? Ja sitten vielä loppuun pieni kysymys torjunta-aineisiin liittyy myöskin elintarvikeylijäämä kysymys. Hyvin usein kansalaisjärjestöt testaavat esimerkiksi supermarketeissa hedelmiä ja tuloksena on se, että tätäkään ei ole toteutettu. Eli haluaisin tietää, mikä tilanne tämän suhteen on. Kiitos komission jäsen ähm, vierailustanne ja te olette puhuneet yhdestä ja toisesta visiosta, ja t- mutta tähän kuuluu, että jäsenvaltiot, kuten edeltäjä tuossa sanoi, e, myös toimeenpanevat asioita ja sehän on e, masentava kokemus täällä e, talossa, että me luomme, teemme päätöksiä hyvistä säännöistä ja kansallisesti niitä ei toimeenpanna. Jätteestä ei ole mitään suurempaa eroa ja, äh, Itävallan ja, äh, ja Italian välillä tai Saksan välillä. Minä haluan, vaikka teillä on nyt äh, ääni kähänä, niin pyytäisin teitä nostamaan äänenne ja viemään nämä asiat heti tuomioistuimeen. Dankeschön, Chris Davis. Kiitos, Chris Davis. Um, uh, Dan Jorgensen's Kiitos liittyen siihen, mitä Dan Jörgensen sanoi torjunta-aineista. En ymmärrä, miksi komissio käytä varovaisuusperiaatetta, mitä tulee torjunta-aineisiin ja mehiläisiin, koska niistähän on oltu tässä hyvin huolissaan. Mehiläiskannat ovat vähentyneet ja monet jäsenvaltiot ovat tähän varotoimeen jo ryhtyneet. Pääkysymykseni liittyy kuitenkin ympäristölainsäädäntöön, kun mitään kunnollista valvontajärjestelmää ei ole. 12 vuotta sitten komissio antoi suosituksensa ympäristövalvonnasta ja puhuttiin jopa direktiivistä, mutta nyt erot jäsenvaltioiden välillä ovat aivan valtavia. On jäsenvaltioita, joissa ympäristö valvontaa ja tarkastuksia varten, ainakaan järjestelmällisiä tarkastuksia varten, ei ole minkäännäköistä hallinnollista järjestelmää. Todennäköisesti Tanskassa tätä valvontaa tapahtuu ihan päivittäin ja tarkastuksia rutiinomaisesti. Aikooko komissio valmistella direktiivin, koska kyllä vähimmäistandardit täytyy saada aikaan, jos halutaan, että lait toimivat. Thank you. Well, uh... Kiitos. Yksi jota me odotamme, on EUn lainsäädännön täytäänpano liittyy rikkidioksiditasoihin merillä käytettävästä polttoöljystä. Potocnik lupasi, että saataisiin ehdotus viime vuoden loppuun mennessä, mutta me emme ole vielä sitä nähneet, eli haluaisin tietää, missä mennään. Ja toinen kysymykseni liittyy ilmanlaatuun ja tämähän liittyy kansalaisten terveyteen. Me odotamme myöskin näiden kansallisten päästökattojen tarkistamisdirektiiviä. Tätä pidettiin välttämättömänä jo silloin, kun puhuttiin ilmanlaadun temaattisesta strategiasta, eli missä tässä asiassa sitten ollaan. You, the ferry owners of the Baltic Sea. Kiitoksia Itämeren varustamojen edustajat ovat täällä vierailulla tänään. Ja tässä todella kysymyksiä nyt sitten panosta, joten vastauksen kuulemme millään minuut. Olkaa hyvä. For the questions which are connected with the pesticides nämä kysymykset, jotka liittyvät torjunta-aineisiin, niin minun täytyy olla suorasanainen ja tunnustaa, että vastauksia minulla ei ole, mutta lupaan, että vastaukset saatte mahdollisimman pian kirjallisena. Minulle ei ole kerrottu, että mitään viivästyksiä tai kysymyksiä tähän asiaan liittyisi. Eli toivon ja oletan, että kaikki on hyvin mutta en todellakaan tiedä, mikä tarkkaan sanottuna tilanne tässä tietovaatimusten suhteen on, ollaanko valmiita ja onko ongelmia odotettavissa. Mutta kuten lupasin, niin saatte vastauksen. Ja sama pätee myöskin Chrisin kysymykseen, joka liittyy torjunta-aineisiin ja mehiläisiin. Täytäntöönpano kysymys on vakava kysymys ja kuten niin monella muullakin osa-alueella, niin mitään taikasauvaa tässä ei ole, mutta meidän täytyy toimia eri tavalla, koska me olemme törmäämässä vakavaan ongelmaan, joka liittyy siihen, että lainsäädäntö ei ole vertailukelpoista kautta Euroopan unionin. Minä uskon lujasti siihen, että meidän täytyisi käydä vakavahenkistä poliittista keskustelua tästä ja suunnitteilla onkin poliittinen tiedonanto tämän vuoden puolivaiheessa, jossa sitten kaikki nämä kysymykset, joista te puhuitte, kunnolliset tarkastuskriteerit, tarvitsemmeko me erityistä direktiiviä, tulisiko meillä olla jonkinlaista, jonkinlainen jätevirasto EU-tasolla. Kaikki nämä kysymykset ovat sellaisia, että niihin täytyisi paneutua hyvin järjestelmällisesti. Tämä on kysymys, johon haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne seuraavan puolen vuoden aikana. Eli suunnitelmissa on, että me laadimme tästä jonkinlaisen poliittisen asiakirjan ja siinä sitten käsiteltäisiin kaikki nämä kysymykset asianmukaisella tavalla, jotta mikään ei sitten enää jäisi käsittelemättä. Yksi ongelmista, jonka näen horisontissa, olin silloin, kun Slovenian jäsenyydestä neuvoteltiin, olin neuvottelukomitean puheenjohtaja ja tuolloin sovittiin huomattavia siirtymäkauden säännöksiä jätteiden kohdalla, jätevesien kohdalla ja vesiasioissa, sellaisissa asioissa, joissa vaaditaan huomattavia investointeja – Siis investointeja, jos halutaan noudattaa EUn lainsäädäntöä. Ja minun toimikauteni aikana nämä siirtymävaiheen säännökset umpeutuvat ja olisi äärimmäisen tärkeää, että kun me ja te puhumme ja puhutte kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, niin tämä otettaisiin huomioon – ei voida sallia sitä, että jäsenvaltiot käsittelisivät yksinä näitä asioita. On hyvin tärkeää, että tämä otetaan huomioon. Ja on muuten täysin loogistakin, että tätä yhteisrahoitetaan EU-tasolta, koska tässähän ei avusteta ainoastaan näitä jäsenvaltioita, vaan kaikkia me olemme ottaneet opiksi aikaisemmista onnettomuuksista, kuinka lähellä oltiin sitä hetkeä, että Tonava olisi saastunut Unkarista käsin kokonaan. Sitten mitä tulee tähän rikkikysymykseen, No, en itse asiassa ollut tietoinen, että tämä on luvattu vuoden, viime vuoden loppuun mennessä, mutta tämä nyt on ihan loppusuoralla, eli seuraavan kuukauden tai kahden aikana ehdotus on tulossa. Tästä on keskusteltu myöskin ilmapolitiikkakeskustelussa, koska ajatuksena tässä keskustelussa oli nimenomaan se, että kiinnitettäisiin koko kollegion huomiota tähän Tähän liittyy kaksi asiaa pääasiallisesti tietyillä spesifisillä alueilla, esimerkiksi mitä tulee eh, hiukkaskysymyksiin kaupungeissa, kerroskysymykseen, niin me näemme, että asiat eivät ole kovin hyvällä tolalla. Ja loppujen lopuksi nämä kuitenkin ovat sidoksissa lähteisiin. Ja mitä hiukkasiin tuli, niin lähdehän pääasiallisesti on liikenne, eli me emme onnistu ratkaisemaan tätä kysymystä asettamalla vain tällaisia rajoja. Tietenkin näitäkin täytyy tehdä tulevissa tarkistuksissa, mutta meidän täytyy saada vakuutuksia siitä, että näiden todellisten poliittisten ehdotusten kautta, kollegojeni kautta todellakin saamme tuloksia aikaan, että jäsenvaltiot saavat todellisia tuloksia aikaan. Ja tämä nimenomaan oli sen käydyn keskustelun, ilmapolitiikkakeskustelun, ilmastopolitiikkakeskustelun taustalla. Eli me vaadimme jotain sen tyyppistä, mitä tehtiin energian ja ilmastonmuutoksen suhteen, tämän tyyppinen lähestymistapa. Eli meillä tulisi olla tällainen liikenne, energia ja ilmastonmuutospolitiikka, kun me keskustelemme ilmastopolitiikkaa ja sen tarkistamista, joka tullaan tekemään viimeistään vuonna 2013 minä en näe tätä lykkäyksenä. Päinvastoin, jos nyt tekisin ehdotuksen, joka olisi erillään siitä, mitä ehdotetaan puolentoista vuoden kuluttua – tai kahden vuoden kuluttua, niin tietenkin todellinen ongelma on se, että täytyy saada tukea ja sitten sille ei välttämättä kuitenkaan löytyisi myöhemmässä vaiheessa tukea politiikan taholta kollegiosta, joka sitten vuorostaan saisi aikaan niitä todellisia tuloksia jäsenvaltioissa. Tämä on se todellinen kysymys. Thank you very much. Now the last question round. Kiitoksia. Sitten muut asiat. Meillä on vielä yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että käyttäisitte minuutin kukin. Ensimmäisenä Sirpa. Thank you and I'll try to be brief. Firstly, Puhun lyhyesti. Ensinnäkin onnittelut tästä hyvästä tehokkaasta työstä resurssi energiatehokkuusasiassa tämä ympäristö on aika lailla haastava. Puhuitte selkeistä tavoitteista. Miksi meillä ei olisi vuoteen 2050 mennessä selkeitä tavoitteita? Esimerkiksi meillä olisi de facto kymmenen periaatetta ensinnäkin uusiutuvat energiavalat, politiikka, jonka mukaan päästöjä ei enää syntyisi, eikä sitten biodiversiteettiä sille aiheutettaisi haittaa. Ja perustan tähän kolme kysymystäni. Ensinnäkin, mitä suunnitelmia teillä on GBIin suhteen ja näiden innovaatiokumppanuuksien suhteen, jotta yritykset ja tutkijat saatetaan yhteen, jotta ne yhdessä voisivat vastata näihin kestävyyshaasteisiin? Miten tämä liittyy sitten raaka-ainealoitteeseen ja kolmanneksi liittyen sääntelyyn? Miten teidän politiikkanne, mitä nyt päästöihin ja resurssitehokkuuteen tulee, niin kuin me keskustelemme esimerkiksi muualla kuin teillä käytettävistä koneista? Kiitoksia ja tervetuloa komission jäsenä. Kysyn teiltä sopimuksesta, jota pidän kyllä aivan skandaalina ja perustuen siihen arviointiin, jonka komissio on tehnyt, sehän saatiin päätökseen 2009 maaliskuussa, odotetaan, että 472 miljoonaa hehtaaria metsää todennäköisesti tuhoutuu tämän sopimuksen vuoksi 11 prosenttia Brasilian metsistä Ja tässä on otettava myös huomioon esimerkiksi väestön siirtyminen ja biopolttoaineet. Oletteko tietoisia tästä ja mitä teidän pääjohtajanne tai pääosastonne aikoo tehdä? Ja entäpä sitten se, mitä, mistä päätettiin Nagojassa? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä komission jäsenelle. Toi, ensimmäinen on päästöistä. Teollisuuspäästödirektiivi eh, eh, päätettiin viime vuonna ja työ, komission työryhmät ovat työstämässä uutta välinettä ilman saasteita vastaan. Emissiokaupasta on kysymys ja minä olen kuullut, että komissio on lopettanut työnsä tässä projektissa tästä projektissa ja koska tämä ei ole virallista tietoa, niin haluaisin kysyä, onko asianlaita näin, ja voisitte kertoa syyn. Ja toinen kysymykseni nopeasti. Komission työohjelmassa pitemmällä tähtäimellä lukee, että komissio aikoo säädellä CO2-päästöjä raskaissa hyötyajoneuvoissa ja kysyn, minkä, minkä säätely, päästö, vähennyspotentiaalin komissio näkee. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos herra puheenjohtaja. Marraskuussa EFSA esitteli suuntaviivat, jotka liittyivät ympäristöllisiin vaaroihin, joita liittyy eh, GMO-tuotteisiin ja julkaisi lausunnonkin, jossa puhuttiin vaikutuksista muihin kuin GMO-tuotteisiin. Vuonna 2011 komissio tulee eh, antamaan lausuntonsa näistä suuntaviivoista ja se saa asetuksen voiman komitologian kanssa ja tämän perusteella sitten annetaan GMO-viljelijöille lupia eh, tämähän on selvästi yhteydessä ympäristöasioihin ja haluaisin tietää, millä tavalla te ja ympäristön pääosasto, miten te olette olleet tämän asian käsittelyssä mukana tähän mennessä? Ja voitteko vakuuttaa meidät siitä, että nämä ympäristölliset kysymykset otetaan huomioon? Ja mitä mieltä olette niistä neljästä GMO-kasveista, jotka kolleganne komission jäsen Dalli haluaa tuoda markkinoille ilman, että riskiä olisi asianmukaisella tavalla arvioitu? Forestopoli, eh, Oreste Rossi. Kiitoksia sitten Oreste Rossi. Sì, grazie Presidente. Allora, Commissario, eh, lei sa che nel programma di lavoro... Kiitos puheenjohtaja. Vuoden 2011 työohjelmassa komissio puhuu eh, resurssin suojelusta. Ja haluaisin tietää, mitä on suunniteltu koordinaidaanko katastrofisuojelua ja kun on kysymys katastrofeista, jotka koskevat useampia valtioita, esimerkiksi savua leviää, tai joet, eh, jotka virtaavat useimpien, useampien valtioiden läpi, ja näissä voi olla vaikutuksia. Ja kysymys eh, koskee sitä, onko komissio aikeissa eh, hätärahaston perustaa katastrofeille. Meillähän on jo solidaarisuusrahasto, mutta se, sitä käytetään vain silloin, kun, kun haitat ovat, ovat valtavan, mit, valtavat mittasuhteiltaan. Ja, ja nyt voisi olla hyödyllistä tällainen hätärahasto saada aikaiseksi. Civil protection. We have uh, Madame uh... No niin, sitten äh, tosiaan äh, Rova Georgeva, te vastaatte tähän. Janos Oda. Egy kérdésem és egy kérésem lenne a biztos úrhoz. Jó háromnegyed év. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen noin yhdeksän kuukautta sitten parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka koskee tiettyjä hiililouhintateknologian kieltämistä. Ja kysyisin komissiolta, miten pitkälle toimet ovat nyt edenneet tämän kysymyksen suhteen. Toinen kysymykseni. Lähetimme teille ehdotuksen konseptista, joka koskee ympäristömaksun käyttöönottoa Euroopassa. Ja haluaisin kysyä teiltä, onko tätä ehdotustamme tarkasteltu ja saadaanko sille mahdollisesti tuki niin, että kollegat voisivat käynnistää teknisen konsultaation kuulemisen? Ähm, hiilin tuen poistaminen, Pototsnik, en tiedä, onko se hänen toimialansa, mutta Krista Klaasilla on viimeinen kysymys. Kiitos komission jäsen. Me haluamme tänään kaikista kuulla ja minä kysyn, tänäänhän meillä on ollut parametreista puhe, jotka sitten evättiin ja te kysyt täälläkin on kysytty kasvun laadusta. Nyt meillä on täällä ehdotus ympäristötaloudellisesta kokonaistaseesta ja tässä yritetään nyt saada parametreja ja asioista, joissa ei voida mittauksia suorittaa, miten, miten tehokasta tämmöinen on ja tässä ei voida päärynöitä ja omenoita verrata toisiinsa ja minä olen sitä mieltä, että me olen niin pitkällä, että me voisimme tällaisia parametreja asettaa, koska byrokratiahan halutaan vähentää myöskin, eli tässä on nyt tämän tehokkuuden tehokkuudesta kysymys koska olen esittelijä tässä asiassa, niin sanon, että se on, se on hyvin järkevä, koska YK, UNEP, eh, YK haluaisi mielellään nämä tilastot, eh, jotta voimme tämän epäonnistumisen myös mitata. Komission jäsen varmaan vastaa tähän. Tämä oli viimeinen kyselykierros ja me saamme teiltä sitten myös kirjallisia vastauksia, jos ette pysty nyt vastaamaan. Olkaa hyvä. Exactly, unfortunately. Niin, valitettavasti. Kysymys, jonka Sirpa esitti näistä aloitteista, yhteisaloitteista sekä sitten yksityisen ja julkisen yhteydestä tai kumppanuudesta. Minä uskon molempiin. Tästähän keskustelimme myös viimeksi komission seminaarissa, kun puhuimme uudista innovatiivisista rahoitustavoista. Ja kun käsittelemme niitä raja, rajallisia resursseja, joita meillä on yhtäältä Euroopassa käytössämme ja toisaalta kasvava tarve e- Euroopan unionin tasolla, niin järkevin tapa käyttää Raha on joko julkisen julkisen rahoituksen kautta, siis eurooppalainen sekä kansallinen julkinen rahoitus, tai vielä parempi tapa julkisen ja yksityisen kumppanuuden tukeminen. Ja nämä yhteiset teknologia-aloitteet ovat tässä erinomaisia välineitä käyttöön käyttää. Ja kyllä me aiomme käyttää myös innovatiivisia ympäristövälineitä ja mietimme, miten voimme käyttää investointipankin välineitä entistä paremmin ja miten saisimme juuri tutkimuksen ja innovaation alalla eh, kehitettyä tällaisia kumppanuuksia. Eh, Raaka-aine te oli tarkoitus hyväksyä huomenna, mutta tämä siirtyi ensi viikolle. Ja yksi kolmesta pilarista raaka-ainealoitteen suhteen keskittyy juuri resurssien tehokkaaseen käyttöön ja tähän ympäristöpuoleen. Ja juuri mielestäni tässä raaka ainealoitteessa asia on käsitelty kyllä hyvin. Sitten EU-Mercosur-sopimus, johon Äh, Kriton puuttui. En, ole, en ollut näitä lukuja kuullut, jotka mainitsit. Täytyisi katsoa. Olen aika varma siitä, että kaikissa äh, eri kysymyksissä äh, meillä on tietenkin tietoa, mutta erityisesti tietoa on johtavalla pääosastolla. Voin katsoa tätä kysymystä, jota korostit, ja itsekin hankkia siitä lisää tietoa ja katsoa, mitkä sopimuksen vaikutukset ovat. Siis periaatteessahan me teemme kaiken, minkä voimme uusien sääntöjen ja uusien uuden lainsäädännön täytäntöönpanossa, mitä tulee juuri laittomaan metsän kaatamiseen ja metsätuhoihin. Ja kyllä me otamme tämän hyvin vakavasti, näitä vapaaehtoisia sopimuksia ajamme jatkuvasti ja meillä on tämä asia FLECT-sopimus todella käsittelyssä. Sitten ETSstä. Ensinnäkin, missä tämä paperi onkaan. Niin, halusin tässä yhteydessä, tässähän oli ETS, GMO ja sitten väestön suojelu, katastrofihallintakysymys. Nämä eivät kuulu minun toimialaani, mutta teen parhaani, ETS, en tiedä onko se pysäytetty vai lykätty. Yleensähän näitä keskusteluja käydään kabinettitasolla. Ja valitettavasti mm, minä en asiasta kuule tätä ennen. Tämä on siis Hedegaardin käsissä. Sitten GMOista komission toiminta varmistaa sen, että ympäristö kysymykset otetaan huomioon ennen kuin GMO-lupia myönnetään, eli että toimitaan horisontaalisesti. Täytyy sanoa, että komission jäsen Dali on perinnyt minun koko tiimini. Kyseessä oli GMO-asiantuntijaryhmä, joka varmasti tekee työnsä kunnolla Tähän voimme varmasti luottaa. Sitten katastrofisuojelusta. Tiedän itse asiassa tästä jonkin verran, koska olin mukana tässä työssä. Tiedän, että kollegani Kristalina on tätä mm, miettinyt ja tuonut esiinkin kollegiolle keskustelussa. Solidaarisuusrahaston kautta jos jäsenvaltio tarvitsee välitöntä apua, ei voida reagoida. Tässä on koko, kokonainen menettelytapa ja sitten täytyy saada muiden jäsenvaltioiden ja myös parlamentin hyväksyntä, koska kyse on uudesta rahoituksesta. Eli eh, rahoitusapua saa yleensä katastrofiin ehkä noin vuoden kuluttua. Eh, toki apua voi saada eh, nopeamminkin, mutta ja Euroopan unionin ulkopuolella meillä on kyky ja mahdollisuudet vastata katastrofeihin aika nopeastikin, myös rahoitusmahdollisuudet, mutta Euroopan unionin sisällä tilanne on hieman toinen ja kollegani pyrkii tähän vielä puuttumaan. Sitten teille voin toimittaa tästä Syönini tapauksesta kaikki tiedot teille kirjallisena. Muistan sen oikein hyvin, emmekä sitä suinkaan ole unohtaneet. Ja sitten jos joku on sitä mieltä, että että PKT-tiedot on helppo kerätä, niin voin kyllä vakuuttaa, että näin ei ole. Mm, BKT-tietoja kerätään ja tätä kautta voidaan kyllä nähdä, miten moottori toimii, että pyörivätkö kaikki osat, mutta emme kuitenkaan näiden tietojen pohjalta tiedä, että mihin suuntaan ollaan menossa ja miten nopeasti, minkälaisella vauhdilla. Joten olen aika yllättynyt kuullessani, että valiokuntanne aamulla ei äänestänyt ja muiden kuin BKT-indikaattorien käyttöönoton puolesta. Tämä oli aika yllättävää ja ymmärrän, jos tässä nousee monia kysymyksiä, mutta voin kertoa, että tämän äh, päiväinen kompassimme, käytössämme oleva kompassi vie meidät kyllä väärään suuntaan ja mielestäni tämä on suuri ongelma. Uh, no niin, kiitoksia lämpimästi komission jäsen äh, Janis Potocnik. Niin kuin aina, keskustelu kanssanne on hyvin sitoutunutta, äh, hyvin kattavaa ja tiedämme, että taistelette todella hyvin monien aiheiden rintamalla. Näin, että asiakirjoissa ne oli nytkin 73 eri aihetta luettelossa. Päättäisin keskustelun toteamalla, että kun te sanoitte, että 2011 on hyvin ratkaiseva vuosi EU 2020 strategialle, että tämä vuosi on äh, suun, tulevaisuuden suuntamme suhteen hyvin tärkeä YMPn uudistus, kalastuspolitiikan uudistus, rahastojen uudistukset. Tämä valiokunta on teidän takananne, on teidän rinnallanne. Me olemme sitoutuneet kulkemaan uuteen suuntaan, viemään unionia ja yhteiskuntiamme uuteen suuntaan. Kiitoksia vierailustanne ja onnea matkaan, kun hoidatte Eh, salkkurajojen ylikin näitä asioita komissiossa. Kiitoksia. Kiitokset puheenjohtaja ja odotan innolla seuraavaa tämän päivän kaltaista keskustelua. Marita. Marita. Hyvät kollegat, nyt jatketaan. Meillä on kolme äänestystä nyt tässä iltapäivällä. Esityslistan kohta 22. Tämä on 2010 ähm, äh, kohesiopolitiikkaan liittyvä strategiaraportti 2010 2007-2013 ohjelmien toteuttaminen ja eh, Jose Manuel Fernandes on esittelijä ja täältä on lausunto. Ja aloitamme äänestyksen. Tarkistus kaksi. Eh, erillinen äänestys kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, kuka puoltaa? Kuka on vastaan? Tyhjät äänet hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. Tarkistus yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puol- kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi ää, äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi pu- äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan Miten EPP äänesti? Tyh, äh, tyhjät äänet. Uudelleen. Tarkistus 10 äänet puolesta. O, va, äänet vastaan. Hy, äh, tyhjää hyväksytty puolesta. 11 vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 erillinen äänestys ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 20 ja 21, niihin on suunnilleen tarkastus, kuka on puolta. Äänet vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten 23 äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 24 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 äänet puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 31 erillinen äänestys, ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty, toinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 äänet puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 35 sähköisesti. Äänestys päättyi. Hylätty. 36 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköinen alkaa. Äänestys päättyi. 51 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Näin ollen hyväksytty. Onnittelut Jose Manuel Fernandes. Seuraava kohta on esityslistalla kohta 23. 23 siis. Kestävän Euroopan unionin poliittiset haasteet ja rahoitus vuoden 2013 jälkeen. Esittelijä eh, Gerbrandi. Meillä on ensimmäinen ehdotus, jossa kaikki eivät olleet mukana ja siksi kysymme, äänestämmekö, voimmeko äänestää tämän näin vai onko tätä äänestystä vastaan protesteja. Yhteinen ää, ähm, äh, tarkistus yksi. Ää, äh, tässä ei näytä olevan vastustusta, eli yhteinen tarkistus, ää, äh, kuka äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää Täytyy tarkistaa. Äänestys alkoi. Äänestys päättyi. Naftisti 28 puolesta vastaan 26, eli se hyväksyttiin. Sitten tullaan kohtaan yksi. alkuperäisteksti, erillinen äänestys, ensimmäinen osa, kuka puoltaa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyi. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12. Se kaatuu kuusi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen erillinen äänestys, ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän Nyt jatketaan 20, tarkistus 20, Sirpa Pietikäinen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta, äh, se raukeaa 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 34 tarkistus. Äänestys päättyi. On hyväksytty. 35 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkoi. Äänestys päättyi. 55 puolesta, kaksi vastaan, e-, ei tyhjiä. Gerhard Rebrandille onnittelut tästä lausunnosta. Viimeinen äänestys tältä päivältä Työjärjestyspuheenvuoro. Pyytäisin, että tämä poistettaisiin esityslistalla ja siirrettäisiin koordinaattorien kokoukseen. Tämä on kansanterveysvaliokunta ja meidän tehtävämme tulisi olla laatia kriteerejä, joiden tarkoituksena on suojella kansalaisten terveyttä, mutta esittelijä pyytää meitä tässä valitsemaan kilpailevien teknologioiden välillä, vaikka komissio onkin ilmoittanut, että niiden sen tutkimusten mukaan säteily kummastakin teknologiasta ei aiheuta suurempaa haittaa kuin se, että matkustaa pari minuuttia lentokoneessa kun nyt tämä henkilöskanneriasia on otettu käsittelyyn. Jos meidän täytyy suositella yhtä teknologiaa toisen sijaan, niin silloinhan me suosimme yhtä tavaran toimittajaa toisen sijaan. Ja tässä on kysymys miljoonista euroista, jos lentokentät kautta Euroopan varustetaan tällaisilla koneilla. Meillä ei ole mitään luetteloa lobbareista, meillä ei ole eturyhmistä, sidosryhmistä mitään rekisteriä. Ja nyt tässä tulee sellainen olo, että kaupalliset intressit ovat tässä heiluttamassa meitä suuntaan ja toiseen. Me emme voi tällaisen äänestyksen taakse asettautua. Kiitos Chris Davis tuosta välintulosta. Me olemme äänestyksen alla ja valiokunta voi tehdä mitä se haluaa. Tämä aihe on olemassa Euroopassa. Se ei poistu sille, että me jätämme äänestämättä. Ja näen, että markkinoilla on, tapahtuu uutta kehitystä ja innovaatioita. Ja toivon, että ne, jotka täällä ovat ilmaisseet kantojaan tarkistuksissa, niin ilmaisevat ne niin kuin mikä vastaa valiokunnan kantoja. Mehän emme ole vastuuvaliokunta, vaan annamme vain lausunnon vastuuvaliokunnalle tästä asiasta. Annan tämän teidän käsin. En tiedä, mikä on parempaa, jos tätä nyt siirretään. Meillä on esittelijä, meillä on tarkistuksia, me olemme koko prosessin vieneet läpi. Minä kannatan sitä, että äänestämme. Chris Davisin äh, esityksestä voi nyt äh, tehdä äänestyksen ja kysyisin, kuka puoltaa äänestyksen siirtämistä. Siellä on vielä puheenvuoropyyntö. Olisi kiintoisaa tietää, että jos tämä nyt äh, siirretään, niin olisiko tämä sitten, ähm, jäisikö riittävästi aikaa vastuuvaliokunnalle jos me nyt äänestäisimme, niin onko tässä mahdollista, että meidän äh, lausunto ylipäätään huomioidaan vastuuvaliokunnassa? Bitte. Yeah, madame. Hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen liikennevaliokunnassa, joka tästä asiasta vastaa ja olen täällä vain seuraamassa asian käsittelyä. Missään olosuhteissa ei tätä tulisi lykätä koska tämä nyt sopii liikennevaliokunnan aikataulujen kanssa yhteen. Ja kuten te sanoitte, on paljonkin tarkistuksia ja me valiokuntien jäsenen sitten päätämme, pidämmekö niistä vai emme se ehdotus, jonka hyvä kollegamme eh, Chris Davis tässä esitti kaupallisiin intresseihin liittyen, niin emme me niitä ole san- sanelleet. Emme me tarkistusten kanssa kautta sanele, minkä teknologian suuntaan me käännymme, vaan eh, lentokentät ja lentoyhtiöt ja kansalliset viranomaiset tarkastelevat sitä, minkälaisia laitteita on saatavilla ja ne tekevät sitten omat päätöksensä. Eli minun mielestäni ei ole mitään järkevää syytä, miksi tämän asian kanssa ei mentäisi eteenpäin. Ajala Sendra sitten tehdä ehdotus. Kiitoksia puheenjohtaja, samoin kuin Rova Foster. Minäkin katson, että meidän tulisi tästä äänestää erityisesti, kun kyseessä on lausunto, joka meidän tulee toimittaa liikennevaliokunnalle. Ja kyllä meiltä lausunto tähän kaivataan. Mielestäni tästä on keskusteltu ryhmien välillä aivan riittävästi ja ehdotus on varsin avoin, joten mielestäni tässä ei ole mitään perustelua sille, että tätä lykättäisiin. Tässä on koko joukko mahdollisia teknologioita ja parlamentti luonnollisesti vaatii tiettyjen ehtojen ja kriteerien täyttymistä, jotta terveydelle aiheutuisi niin vähän vaaraa kuin mahdollista. Ja me olemme pyytäneet, vaatineet tutkimuksia ja todella haluamme valita sellaista teknologiaa, jonka terveysvaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Joten mielestäni tämä on varsin realistinen ehdotus ja minäkin haluaisin, että äänestäisimme nyt. Eh. Me siis äänestämme. Chris Davis eh, pyytää siirtämistä. Kuka puoltaa eh, siirtoesitystä? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Tämä on selvää. Eli me Tulemme äänestykseen. Tarkistus yksi Chris Davisiltä. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Myös hylätty. Toinen on myöskin Chris Davisiltä erillinen äänestys puolesta vastaan. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa? Tarkistus kahdeksan vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää myös hyväksytty. Voidaan tarkistaa vielä toinen osa. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyi. Ään on hyväksytty. Kyllä. Kone ei nyt toiminut, mutta ei se vaikuttaisi tulokseen. Sitten Chris Davisin tarkistus seitsemän ää, erillinen äänestysäänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää, myös hyväksytty. Ei protesteja, eli on näin. Tarkistus 10, Chris Davis, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, selkeästi hyväksytty. Tarkistus 11, erillinen äänestys, ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 äänet puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Tarkistus 5. Äänestys päättyi. Oi, hylätty. Tarkistus kuusi äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Yhdeksän äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kaksitoista äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13. Chris Davis puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 15 tarkistuksen Äänestys päättyi. Hyväksytty. 14 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 20 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 erillinen äänestys ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä ää, loppuosa raukeaa äänestyksellä. Sitten seuraava sivu 19 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 erillinen äänestys, ensimmäinen osa äänet puolesta. 21 siis, tarkistus 21, ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Kolmas osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 22 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 23 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 26 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20, 25 äänet puolesta vastaan raukeaa. Kaksikymmentäyhdeksän siitä jatkuu puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentä raukeaa. 31 kristeivisiltä Davisiltä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 36 eh, raukeaa, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 kristeivisiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 hyväksytty. Ei, ei. Neljä, neljällä henkilöllä ei ole äänestyskorttia. Meillä on ö, täällä 28 äänestänyt ja 58 paikalla. Eli tämä on hyväksytty sähköisellä äänestyksellä. Se pätee 49 äänet puolesta Anteeksi, 28. Se oli ähm, hylätty satojen äänestysten jälkeen. Äh, oli tässä, olin tässä vähän epätarkkana. Siis se hylättiin. Se oli niin kuin minä näinkin, mutta toisinpäin. Nyt tarkistus 49 äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty hylätty. 50 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, hyväksytty. Ja näin tulemme loppuun loppuäänestykseen. Äänestys alkoi sähköisesti. Äänestys päättyi. Meillä on 45 puolesta, 12 vastaan, yksi tyhjääni. Tämä on, mietintö on hyväksytty. Onnittelut Crescenzo Rivellinille hänen työstään. Ja näin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan numeroon 50 äh, anteeksi, 25, innovaatiounioni, Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. Esittelijä on Joao Ferreira ja annan esittelijälle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä meidän tulisi odottaa muutama sekunti, jotta täällä tulee vähän hiljaisempaa. Minä pyytäisin niitä, jotka eivät halua kuunnella, jotka haluavat poistua, niin poistumaan, jotta kollega Ferreira voi aloittaa esityksensä. Hyvä. tak, to proszę pana Ferreira o zabranie głosu. Nyt on Ferreiralla puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Todella tässä on kyse nyt innovaatiounionista, ja Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan. Jotkut aloista, joilla tekninen tutkimus ja innovaatiot ovat esimerkiksi kansanterveys, ympäristö ja elintarviketurvallisuus, niin resurssit ovat olleet hyvin vähissä tutkimuksen suhteen ja kyse on myös ravintokysymyksistä, ilmastonmuutoksesta, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä. Nämä ovat esimerkkejä, joita kohtaamme päivittäin ja jotka liittyvät valiokuntamme työhön. Ja on hyvin tärkeää kehittää näitä asioita. Ja tämä tutkimuksen, innovaation ja kehitys on hyvin paljon muutakin kuin innovatiivisia ajatuksia, joista voi tulla markkinoille tuotteita. Ei, vaan tämä on paljon, paljon muutakin ja tarvitaan välineitä, jotta voidaan huolehtia niistä haasteista ja ongelmista, joita paitsi Euroopalla koko ihmiskunnalla on nyt edessään. No, tämä on siis ensimmäinen keskustelu. Olemme hyvin varhaisessa vaiheessa tätä käsittelyä, mutta minulla on joitain ajatuksia ja luonnollisesti olen käytettävissä. Ne olen erittäin kiinnostunut kuulemaan kollegojen mielipiteistä. Muutama ajatus, jotka mielelläni haluaisin komission tiedonantoon liittyen nostaa esiin. Meidän on koordinoitava ponnistelumme. Koordinaation parantaminen on aivan keskeisen tärkeää. Jäsenvaltioiden on koordinoitava toimensa paremmin. Eikä tämän tarvitse tarkoittaa sitä, että ei otettaisi huomioon joitain jäsenvaltioita, jotka todella ovat satsanneet näihin kysymyksiin niiden ei suinkaan tarvitse kärsiä tästä koordinaatiosta, ei vaan meidän tulisi todella investoida alalle niin, että saisimme eh, kunnollisen taustan ja pohjan tutkimukselle, kehitykselle, innovaatioille kaikkialla Euroopan unionissa niin, että taloudellinen, sosiaalinen eh, ja muu kehitys kaikkialla Euroopan unionissa saa tukea Monilla innovaatioillahan on alueellista leimaa ja tällä voi olla hyvin myönteinen vaikutus ympäristön ja luonnon säilyttämiseen muun muassa. Ja näin voidaan myös parantaa kansalaistemme elinmahdollisuuksia esimerkiksi tietyillä alueilla, jotka ovat hyvin relevantteja meidän valiokunnallemme. Innovaatioiden on oltava avainasemassa. Energia, vesi, ympäristö, terveys, kuljetus, kehitys, koulutus, kaikilla aloilla tulee edistää innovaatioita ja tarvitaan innovaatioita paitsi julkisella sektorilla myös elinkeinoelämässä ja ennen kaikkea PK-yrityksessä. Tämä on hyvin tärkeää taloudellemme. Meillä on eh, tai tulisi olla kestäviä ja tehokkaita järjestelmiä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden alalla. Tätä ei mitenkään voi erottaa haittaa myöskään kokonaisvaltaisesta koulutusjärjestelmästä kaikkialla jäsenvaltioissa ja kaikilla koulutuksen tasoilla niin, että kaikilla ihmisillä on pääsy laadukkaan koulutuksen lähteille ja näin tutkimus, ympäristö, kansanterveys, asiat liittyvät kaikki yhteen. Ja monilla aloilla tällä hetkellä on niin, että jäsenvaltiot eivät satsaa kylliksi. Ja tämä on johtanut siihen, että erikoistunutta eh, henkilöstöä todella kaivattaisiin, esimerkiksi tutkijoita. Meillä on eh, suuri eh, tutkijakato tai tarvitsemme lisää tutkijoita ja tämä on myös este innovaatioiden syntymiselle. Kiitoksia puheenvuorosta ja nyt mielelläni haluan kuulla kollegoita. Kiitos. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Proszę o zabranie głosu pana Vittorio Prodila. Grazie presidente. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Hyväksyn tämän asiakirjan yleisesti ottaen. Nämä asiat, jotka on tuotu esille, ovat kaikki tärkeitä, mutta mutta äh, haluan tässä yleisemmin esittää vastalauseeni, koska kysymys on aiheista, jotka ovat unionin tasolla tärkeitä. Ja sen vuoksi eurooppalaisia välineitä tulisi käyttää tämän, näiden aiheiden käsittelyyn. meidän täytyy tehdä itsellemme selväksi se, että Eurooppa on väline näiden ongelmien ratkaisemiseen ja me tarvitsemme ne varat tässä mittasuhteessa, jotka sopivat näiden ongelmien suuruuteen. Se on oleellinen seikka, koska muuten koko asia jää hajanaiseksi ongelmakimpuksi, joka on jäsenvaltioissa, eikä ole koordinaatiota politiikalle, joka todella tuo ratkaisuja. Ja uskonkin, että meidän täytyy miettiä sitä, että millä mistä syistä me tiettyjä ratkaisuja valitsemme ja mitä investointeja EU käyttää. Ja kun on kysymys eurooppalaisista toimenpiteistä, niin parlamentin täytyy nämä toimenpiteet järjestää sillä tavalla, että unionin resurssit todellakin saavuttavat ne mittasuhteet, joita tarvitaan että ne vastaavat unionin merkityksestä, kun me unionin budjettia käytämme, joka on lyöty lukkoon etukäteen. Eh, sehän on tietty osa bruttokansantulosta ja me emme saavuta ongelmien ratkaisuja, jos jos tässä nyt vain annamme ulospäin sellaisen kuvan, että me pidämme asioita tärkeinä, summat ovat pieniä, niin ulospäin annetaan sellainen kuva, että ei oteta asiaa tärkeäksi. Ja näin ollen unionin budjettiin täytyy varata sellaiset varat, jotka vastaavat ongelmien mittasuhteita. Sitten minulla on toinenkin ajatus. Mehän elämme parhaillaan kriisiaikaa ja tietysti täytyy pyrkiä löytämään varoja, täytyy lisäresursseja kaivaa jostakin. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin kautta euro obligaatioita. Jos näissä rahoitusvälineissä ei ole kasvua, niin silloin ei pystytä vastaamaan ongelmiin. Minä uskon, että periaatteessa kyllä hyväksyn nämä asiat, jotka tuotiin esiin, mutta meidän täytyy parlamentissa osoittaa päättäväisyyttä ja sanoa, että jos tämä asia on eurooppalainen asia, niin silloin unionin täytyy alusta lähtien antaa varat, että voidaan hoitaa. Dziękuję bardzo panu posłowi Prodiemu. Kolejnym mówcą będzie pani Judith e, Merkel. Kiitos herra Prodi. E, Judith Merkel seuraavaksi. Sitten herra Aikaut. So much, uh, uh, I... Suurkiitokset. Olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa siitä, että innovaatio, innovaatio tulee viemään eteenpäin meidän tulevia kestävyyssuunnitelmiamme ja lisäksi se tulee olemaan tärkeä taloudenkin kannalta ja työpaikkojen kannalta. Mutta mutta mistä innovaatiossa on kysymys, milloin se toimii? Minun mielestäni kohdentamisesta on kysymys. Ei ainoastaan yhteistyöstä, vaan siitä, että keskitytään siihen, mitä halutaan saavuttaa. Me haluamme eri tieteenalat ylittävää innovaatiota, jossa kaikki yhteiskunnan eri sektorit otetaan huomioon myöskin parlamentissa kaikki valiokunnat kattavaa yhteistyötä, eikä tulisi olla niin, että tästä keskustellaan ainoastaan teollisuusvaliokunnassa, vaan kaikkialla. Ja tästä syystä onkin niin hyvä, että noin puolet valiokunnista päättivät liittyä AFETin aloitteeseen, jotta tästä asiasta päästäisiin hyvään ratkaisuun. Mutta tätä ei tule soveltaa ainoastaan tässä mietinnössä, vaan tulevaisuudessa muissakin ponnistuksissamme. Innovaatio unionissa mainitaan suuria haasteita. No suuret yhteiskunnalliset muutokset, no niitä ei tule olemaan, eikä niitä saakkaan olla liian paljon. Mistä niissä on kysymys? Joko niissä on kysymys resursseista, esimerkiksi hiilidioksidin vähentämisestä, energiasta, resurssitehokkuudesta. Tähän voi liittyä myöskin taloudellinen ulottuvuus, miten me elvymme tästä kriisistä, infrastruktuurista, tai tässä voi olla kysymys enemmän sosiaalisista tai inhimillisistä ulottuvuuksista, esimerkiksi ikääntyvä väestö. Me tarvitsemme innovaatioita kaikissa näissä asioissa. Nämä ovat niitä suuria yhteiskunnallisia haasteita. Eli miten me sitten saamme aikaan läpimurtoja näissä yksinkertaistamalla, välttämällä pirstaloitumista, koska EU-politiikassakin me olemme pirstaloituneita, koska meillä on niin monia rahastoja, niin monia päämääriä, niin monia poliitikkoja. Meidän tulisi yhdistää kaikki tämä ja keskittyä, kohdentaa. Innovaatiossa ei ole kysymys ainoastaan tutkimuksesta. Innovaatio voi olla tutkimukseen suuntautuvaa, mutta se voi olla myöskin kehitykseen suuntautuvaa. Esimerkiksi myydään tavaraa autotallista ja siitä lähti esimerkiksi Amazon Com liikkeelle. Eli mm, mm, tässä voi olla kysymys ajatuksesta, joka tulee ihmiselle unessa. Haluan tehdä selväksi sen, että innovaatiossa ei aina ole kysymys siitä, että sitä vie eteenpäin tiede täytyy olla tiettyjä välineitä, välineitä, jotka vievät tiedettä siihen suuntaan, jonka juuri mainitsin, kohti sellaisia ratkaisuja, jotka vastaavat näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Halutaan myöskin avustaa niitä yrityksiä tai yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, jotka kehittävät näitä ajatuksia. Ja halutaan myöskin stimuloida eh, niitä keksintöjä, tällaisia täysin spontaaneja keksintöjä, jotka eivät ole löytäneet tietänsä markkinoille. Meidän tulisi myöskin tehdä selväksi se, että eh, innovaatiossa ei aina ole kysymys tuotteesta, teknistä tuotteesta, vaan siinä voi olla kysymys palvelusta tai liikkeestä, kuten esimerkiksi Facebookin tapaisesta liikkeestä tai kysymys voi olla käyttökseen liittyvästä muutoksesta. Ja tämänhän me haluammekin saavuttaa. Oli kysymys tuotteista, liikkeestä tai palveluksesta, niin me haluamme muutoksia käytökseen koska kuluttajakäyttäytyminen on se, joka nimenomaan vie innovaatioita eteenpäin näillä neljällä innovaation alueella. Eli mitä me voimme sitten tehdä, jotta tämä muutos toteutuisi? Minun mielestäni meidän täytyy osoittaa talousarviosta varoja eri tavalla. Kuten Prodio sanoi, kaikissa näissä vaiheissa me tarvitsemme erityyppistä tukea. on ollut paljon yrityksiä ja tiedelaitoksia, jotka ovat keskittyneet tiettyihin, tiettyjen tukiaisten saamiseen. Meidän tulisi saada enemmän kannustimia, jotta saamme aikaan sellaisia tuotteita, jotka päätyvät markkinoille. Ja meidän täytyy myöskin vähentää hallinnollista taakkaa, jonka me olemme saaneet aikaiseksi, emme ainoastaan jäsenvaltiossa, vaan myöskin EU-tasolla. Ja todellakin uskon siihen, että jos me teemme eri tieteenalat ylittävää yhteistyötä, jos me onnistumme yhdistämään voimamme ja tiedämme, mihin me haluamme keskittyä tässä politiikassa, mitä me haluamme EU-ssa saavuttaa, emmekä häviä tätä taistelua suhteessa Yhdysvaltoihin, Kiinaan tai Israeliin. Kaikki nämä maat ovat äärimmäisen hyviä tuotteiden ja muiden innovaatioiden saattamisessa markkinoille. Jos me emme halua tässä pelissä hävitä, niin sitten meidän täytyisi toimia minun ehdottomallani tavalla, eli keskittymällä. Kiitos edustajalle. Ja Pas Aikautilla And of course... Kiitos puheenjohtaja. Äh, toki minäkin haluan äh, äh, vedota siihen, että innovaatiot ovat aivan keskeisiä, mutta Äh, vuosi vuoden jälkeen, äh, vuosikymmenen, äh, vuosikymmenen jälkeen tätä julistamme, mutta jos katsotaan, mitä EU:ssa todella tapahtuu innovaatioiden tutkimuksen kehityksen alalla verrattuna Yhdysvaltoihin ja Japaniin, niin me olemme kyllä jääneet jälkijunaan yhä pahemmin. Ja siksi meillä onkin ongelma. Joten meidän täytyisi olla hyvin selkeitä sen suhteen, että tilannetta on muutettava, innovaatioita lisättävä, sillä jos katsomme 2020 strategian tavoitteita, puhumme innovaatioista, kestävästä kasvusta, sisältävästä kasvusta, älykkäästä kasvusta, niin innovaatioitahan tähän tarvitaan ja tähän tarvitaan myös rahaa. Sanokaamme tämän suoraan. Ja kun katsomme sitten ympäristöpuolta, kun tämä kerran ympäristövaliokunta on, ja katsomme näitä eri pilottihankkeita 2020 strategian osana, niin tietenkin innovaatiot ovat hyvin tärkeitä myös resurssitehokkuuden suhteen. Komissio puhui tästä. Tämä on hyvin tärkeä hanke. Ja tehkäämme eh, selväksi, että että panostamme tähän. Tehkäämme selväksi se, että innovaatiounioni on samassa linjassa kaikkien hankkeidemme, pilottihankkeidemme kanssa. Siksi olenkin iloinen siitä, että Judith tuossa totesi, että tarvitaan kohdentamista. Minun mielestäni tässä olisi kaksi äh, tärkeää asiaa, Euroopan ikääntyminen ja toisaalta resurssien käyttö käyttö. Ja jos nyt katsotaan äh, komission innovaatiopilottihankkeita, niin äh, he katsovat hyvin paljon tätä innovatiivista kumppanuutta esimerkiksi äh, terveen ikääntymisen suhteen. Ja meidän ympäristövaliokunnassa täytyisi tehdä selväksi, että resurssien tehokas käyttö on toinen innovatiivinen kumppanuusohjelma, johon on panostettava. Komission tiedonannossa on jotain tästäkin myös älykkäistä kaupungeista, älykkäistä liikkuvuudesta, kestävästä tulevaisuudesta maaseudun kuin kaupunkienkin suhteen. Tätä tarvitaan agendallemme. Ja se, että komissio nyt keskittyy ehkä hieman liikaa tähän terveeseen ikääntymiseen, hyvä näin, mutta älkäämme unohtako näitä muita asioita. Ja meidän tulisi mielestäni ympäristövaliokunnassa keskittyä näihin kuvailemaani kahteen asiaan, koska muuten levittelemme rahaa sinne tänne, emmekä priorisoi ja jäämme yhä kauemmas Yhdysvaltain, Japanin ja jopa Kiinan junasta, joten, joten äh, suusäkkiä myöten nyt. Kiitos paljon. Ja rouva Sepa viimeisenä. Thank you. Um... Kiitos haluaisin onnitella esittelijää hyvästä työstä ja haluaisin painottaa kahta asiaa. Ensinnäkin, kun komissio käynnisti tämän tapauksen, joka liittyi terve, terveeseen ikääntymiseen, niin minun mielestäni meidän tulisi painottaa resurssitehokkuutta, koska jos me ensin haluamme tarkastella näitä jäsenvaltioiden ehdottamia tuloksia tästä terveen ikääntymisen aloitteesta, niin silloinhan me todennäköisesti tulemme haaskaamaan kolme, neljä, viisi vuotta ennen kuin pääsemme edes tekemään konkreettisia ehdotuksia näistä innovaatiokumppanuuksista yritysten ja tutkijoiden välillä. No mitä tämä sitten tarkoittaisi? Tämä tarkoittaisi sitä, että me paremmin koordinoisimme ja käyttäisimme tätä yhteistyötä hyväksemme PK-yritysten ja muun liikemaailman kanssa, niiden sektoreiden kanssa, jotka ovat valmiita tarkastelemaan niitä mahdollisuuksia tehdä liike-elämästä kestävämpää vuoteen 2050 mennessä. Toisin sanoen emme vahingoittaisi biodiversiteettiä, lisäisimme kestävyyttä, ei olisi päästöjä. Ja jos nyt tässä pohdiskelemme näitä vastauksia kysymyksiin, niin ei meistä kenelläkään näitä vastauksia tällä hetkellä ole. Eli resurssitehokkuus, jos se olisi todellisena painopisteenä, jota edistettäisiin, niin se olisi minun mielestäni tärkeää. Toiseksi, liittyen tähän mietintöön, haluaisin sanoa, että Euroopan äh, haittapuolena on rahoitus toimintansa käynnistäville yrityksille. Oli kysymys sitten innovaatiosta isoissa tai erityisesti silloin, kun on kysymys pk-yrityksissä tapahtuvasta innovaatiosta. Eli meillä tulisi olla jonkinlainen riskipääoma rakennelma ja täytyisi saada investointirahasto ja keskuspankki tähän toimintaan mukaan ja toivon mukaan tämä voitaisiin lisätä tähän mietintöön. Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w tym punkcie. Termin składania. Kiitos paljon. Tarkistuksia voidaan jättää 17. helmikuuta kello 12 ja seuraava esityslistan kohta on kohta 26. Komission vihreä kirja metsien suojelusta ja metsätiedosta EU-ssa varautuminen ilmastonmuutokseen. Esittelijänä on Kriton Arsenis. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia. Me puhumme metsistä ja metsät kattavat 42 prosenttia EUn pinta-alasta. Ne tuottavat 10 prosenttia teollisesta BKTstä 10 prosenttia vuosittaisista päästöistä. Niillä luodaan kaksi miljoonaa työpaikkaa. Ja tietenkin niillä suojellaan meidän elämäämme, siis maaperää, vesistöjä, suojellaan meitä kuivuudelta, tulvilta ja niin edelleen. Tämä on ensimmäinen oma-aloitteinen mietintö parlamentilta. Sellainenhan saatiin vuonna 1997. Se liittyi metsästrategiaan, mutta Silloin ei ollut mitään rajaa mietintöjen pituudella, se oli 40 sivua pitkä ja siinä puhuttiin, että metsäalaa tulisi kasvattaa. Tänä päivänä meillä ei ole mitään virallista EUn metsänhoitopolitiikkaa, mutta meillä on kaikenlaisia politiikkoja ja välineitä, jotka kuitenkin vaikuttavat metsiin. Metsiin vaikutetaan yhteisen maatalouspolitiikan kautta ja myöskin biodiversiteetti, vesi, kauppa kauppa, kohesio, teollisuuspolitiikan kautta, pelastuspalvelupolitiikan kautta, se siis tämä lista on loputon. On hyvin mielenkiintoista, että kaikki keskustelu ja olemassa oleva lainsäädäntö ilmanlaatuun liittyen, niiden tarkoituksena oli suojella metsiä ja nyt toiminta perustetaan ilmastotoimipolitiikkaan. Mitä metsäpolitiikkaan tulee, Euroopan unioni on hyväksynyt metsästrategian vuonna 1998 ja kahdeksan vuotta myöhemmin hyväksyttiin metsätoimintasuunnitelma. Tämä hyväksyttiin siis vuonna 2006 ja sieltä löytyy neljä pääasiallista, pääasiallista tavoitetta. Kilpailukyvyn lisääminen, se, että suojellaan ja parannetaan ympäristön tilaa, parannetaan elämänlaatua ja sitten koordinoidaan toimintaa ja kommunikoidaan, annetaan tietoa siitä. Ja neljästä tavoitteesta metsätavoiteohjelma on osoittanut, että edistysaskeleita kilpailukyvyssä otettiin, koordinoinnissa ja tiedonannossakin edistyttiin, mutta hyvin vähän edistysaskeleita otettiin elämänlaadun parantamisessa tai ympäristön suojelemisessa voimme käydä nämä myöhemmin yksityiskohtaisemmin läpi. Yksi vihreän kirjan haaste oli vastata nimenomaan näihin puutteisiin, eh, mitä tulee ympäristönsuojeluun ja elämänlaadun parantamiseen. Ja tietenkin sen tulisi auttaa meitä myöskin sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Euroopan metsänomistajat ja metsäteollisuus ovat toimineet erittäin hyvin pitäessään kiinni Euroopan metsäalasta, mutta ilmastonmuutos asettaa uusia haasteita, jotka kuvaillaan vihreässä kirjassa. Ja koko kuva valkenee, jos joku tarkastelee Euroopan metsäinstituutin kertomusta. Maatalouspääosasto esitteli sen. Sieltä löytyy biottisia Äh, uhkia, äh, jossa on kysymys esimerkiksi tuholaisista, mutta sitten on muita kuin äh, biottisia uhkia, myrskytuhot ja niin edelleen. Niiden kaikkien vaikutus on kumulatiivinen, ne vahvistavat toisiaan. Sitten on myöskin tapahtunut muutoksia lajien moninaisuudessa. Tämä sana, sama tutkimus tarkastelee eri ratkaisuja, vaihtoehtoja. Tässä kertomuksessa luokitellaan metsäalueet viiteen ilmastolliseen vyöhykkeeseen, siis Välimeren alue, sitten on lauhkea rannikkoalue, vuoristoalueet, lauhkeat manneralueet ja pohjoiset alueet ja käytetään niitä 14 kategoriaa, joita ympäristökeskus on määritellyt ja näiden tulisi toimia meidänkin päätöksenteon pohjana. Kertomuksessa puhutaan äh, myöskin äh, sopeuttamistoimenpiteistä ja käyn ne nopeasti läpi, jotta kollegat saavat jonkinlaisen käsityksen. Eli ensinnäkin äh, metsän uusiutuminen, jotta biodiversiteetti kasvaisi, uusia lisääntymis- vaihtoehtoja. Niillä ei koskaan korvattaisi paikallisia lähteitä. Tarkoituksena on myöskin parantaa rakennetta kaikilla alueilla. Täytyy myöskin hallinnointitehokkuutta parantaa. No tämä on ehkä toteutuskelpoinen ajatus, mutta ei kovinkaan kustannustehokas tai luotettava ja niin edelleen. Metsän suojelusta tässä sanotaan, että monipuolinen puusto, sitä suositellaan. Eli perustuen kaikkeen tähän ja myöskin kun olen tarkastellut sitä lausuntoa, jonka maatalous- ja teollisuusvaliokunnat ovat antaneet, ja myöskin sen workshop-työryhmän jälkeen, jonka parlamentti järjesti, ja haluaisin vielä kerran kiittää ympäristövaliokunnan sihteeristöä tämän järjestämisestä. Workshop-työryhmässä oli monia kollegoja ja myöskin muita sidosryhmiä. Meillä oli mahdollisuus perusteellisesti keskustella tästä aiheesta. Ja tämän perustalta teen ehdotukseni. Ne on nähtävissä siellä mietinnössä. Perusreaktio ilmastonmuutoksen haasteisiin. Siihen liittyy kolme juridista ehdotusta. Yksi on uusi suhteessa näihin olemassa oleviin. Ensimmäisessä on kysymys siitä, että me tarvitsemme uuden sopeutumispuitekehyksen. Me tarvitsemme suojelusuunnitelmia kaikille jäsenvaltioille – ja puitteissa tulisi olla kysymys siitä, että kestävä metsänhoito olisi pakollista. Kaikki jäsenvaltiot ovat jo sopineet kestävän metsänhoidon suunnitelman puitteissa jo näistä suuntaviivoista ja me olemme aika lähellä juridisesti sitovaa välinettä, eli meidän täytyy todellakin vahvistaa tätä prosessia tekemällä metsänhoidosta pakollisen meidän tulisi käyttää tätä sitten pakollisissa pakollisissa kansallisissa metsänhoitosuunnitelmissa, joihin voisi saada sitten yhteistä maatalouspolitiikasta varoja. Sitten on kaksi muutakin lainsäädännöstöehdotusta, jotka liittyvät metsäpalojen ehkäisyyn ja tiedottamiseen. Ne ovat molemmat umpeutuneet Eli joko tehdään erilliset uudet ehdotukset tai sitten yhdistetään nämä olemassa olevaan. Ja lopuksi, koska yhteinen maatalouspolitiikka on se pääasiallinen väline, jolla maaseutualueita rahoitetaan, ja maaseutualueethan kattavat 42, tai siis metsät kattavat 42 prosenttia EUn pinta-alasta, täten metsien osuus on huomattava ja tästä syystä minun mielestäni meidän tulisi tarkastella tämän toisen pilarin vahvistamista, jotta saataisiin tuottajaryhmille rahoitusta, aivan kuten maatalousvaliokunnan lausunnossa ehdotetaan, mutta myöskin julkisia tahoja tulisi rahoittaa, koska 40 prosenttia metsistä on valtion metsiä ja niiden tulisi myöskin pystyä vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tulisi myöskin lisätä biodiversiteetin rahoitusta ja myöskin niiden alueiden rahoitusta, jotka liittyvät Natura 2000. Sitten myöskin täytyisi siirtyä kohti paljon territoriaalisempaa järjestelmää, joka, on, joka sopii paremmin näihin ilmastonmuutostavoitteisiin. Myöskin metsän geneettisen materiaalin suojeluun tulisi osoittaa rahoja. Sitten päästöjen ilmoittamisesta. Tämä ehdotus, jonka tässä teen, on se, että me emme oli, ottaisi tätä lulukfia tähän mukaan, koska se toimii vuosittaiselta pohjalta, kun taas ETS toimii monivuotiselta pohjalta, eli Lulukfiin tarvitaan pidempi aikaväli. Ja siellä myöskin täytyy ottaa huomioon tämä hiilen talteenotto. Myöskin ETS, sitä voidaan soveltaa teollisella tasolla ja tulisi olemaan hyvin hankalaa hoitaa Ähm, tai soveltaa tätä yksittäisiin yksityisomistuksessa oleviin metsiin. Meidän täytyy myöskin uudelleen äh, pohdiskella biomassan suhteen tätä hiilidioksidineutraaliutta, koska tämä ei tule pitämään kutiansa, jos me haluamme näistä hiilidioksidisäästöistä kunnollisia arvioita ja samaan aikaiseksi meillä tulisi olla juridisesti sitovia kriteerejä biomassalle ja odotan innolla teidän ehdotuksianne tästä biomassasta. Lisäksi on hyvin välttämätöntä, että me määrittelemme metsät uudelleen, jotta teemme erot vanhojen ja taimimetsien ja muiden välillä. Haluaisin kiittää teitä ja odotan innolla kaikkien kollegojen kommentteja. Toivon mukaan me päädymme sitten erittäin hyvään asiakirjaan. Dziękuję bardzo koledze Arsenisowi. Kiitos esittelijälle. Meillä on useampia puheenvuoropyyntöjä. Rouva Hübner, Martin Kallenen, Brown, Katrin Suli, Pilo Famko ja Viktor Prodi ovat pyytäneet puheenvuoroa. Käydään se läpi. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi tätä käheää ääntäni. Joudunkin puhumaan lyhyesti. Kiitän teitä esittelijä lämpimästi siitä, että lähestytte tätä asiaa todella näin monipuolisesti monilta eri puolilta. Ja uskoisin, että tällaisia mietintöjä tarvittaisiin lisää. Minun mielestäni tämä on äh, todella mallikelpoinen mietintö. Ja kun ajatellaan äh, metsien tilaa Euroopan unionissa ja valmistautumista ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin äh, minun mielestäni tämä on kyllä erittäin hyvä aloite. Ja tässä otetaan kaikki johtopäätökset ja vaikutukset huomioon, joita jotka ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin kannalta. Euroopan metsiin kohdistuu jatkuvaa painetta, koska biomassasta saadaan yhä, tai biomassalla on yhä suurempi osa uusiutuvien energialähteiden piirissä. Nyt kuitenkin äh, meidän täytyy tarkastella kyseisen biomassan äh, määriä ja arvioituja määriä, sillä minun uskoakseni tämä osuus on liian korkea. Ja näin ollen tulenkin esittämään asiaan liittyvää tarkistusta. Minun mielestäni meidän täytyy olla hyvin varovaisia tämän asian suhteen, sillä yhtäältä haluamme uudistaa metsiämme, istuttaa metsiä ja toisaalta samalla tuhlaamme metsävarojamme käyttämällä näitä metsiä biomassan tuotantoon. Mitä tulee biologiseen tasapainoon, on aivan välttämätöntä Euroopan metsien voida turvata niin taloudellinen kuin sosiaalinenkin ulottuvuutensa. Ja siksi näitä metsiä tulee käsitellä ja kohdella kestävällä tavalla. Tämä liittyy myös ihan metsien hallinnointiin tekniseen puoleen metsien käytön osalta. Ja olisin mielelläni viitannut myös siihen, että Meillä on erilaisia metsien määritelmiä ja tämä kyllä aiheuttaa hämmennystä ja hiukan sekasotkua. Siksi meidän tulisi tässä ö, tukeutua FAOn lukkoon määritelmiin tai sitten johonkin muihin määritelmiin, mutta niitä tulisi sitten käyttää kautta linjan, koska nyt tässä on hiukan hämmennystä, kun määritelmiä käytetään hiukan sekaisin, eikä oikein enää tiedetä, että mistä puhutaan. Minä tuen ehdotusta, ehdotusta siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi tehdä yhteistyötä metsäviranomaisten kanssa. Pyydän muuten vielä uudelleen anteeksi tätä käheää ääntäni. Niin, meidän tulisi ottaa myös maaseudun kehittäminen huomioon, koska tähän liittyy sosiaalinen ulottuvuus, joka on hyvin tärkeää. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että komission tulisi tehdä ehdotus metsäpalojen ennaltaehkäisemiseksi. Tiedämme oikein hyvin, kuinka mm, suuria metsäpinta-aloja on huolettomuuden vuoksi menetetty ja meidän tulisi todella tähän puuttua ajoissa. Mitä metsäpalojen ennaltaehkäisyyn tulee, täytyy kyllä sanoa, että taloudellinen tuki olisi tärkeää niin eh, tietojärjestelmien osalta kuin erilaisten varhaisen varoituksen järjestelmiinkin suhteen. Ja tärkeää olisi valvoa eh, metsien tilaa. Kiitoksia. Kiitos. Hypner ja Auken seuraavaksi. Ja sitten Kala. Auken. Thank you very much indeed, uh, Mr. No. Chairman, and uh, uh, first of all, my thanks and congratulations also to uh, Mr. Arsenis for... Kiitos ja minunkin onnittelut herra Arsenikselle tästä tärkeästä aiheesta. Metsät ovat tietenkin tärkeä osa Euroopan maantiedettä, eivät ainoastaan ympäristöllisesti, mutta kaikki me saamme sieltä palvelua ja nautintoa. Kuten komission vihreässä kirjassa aivan oikeellisesti todetaankin, niin metsistä saadaan töitä, tuloja ja raaka-aineita teollisuudelle ja uusiutuvalle energialle. Ja olen aivan erityisen iloinen siitä, että esittelijä painottaa näitä työllistämisvaikutuksia, joita metsillä on, ja painottaa metsien taloudellista tärkeyttä. Metsät ovat tärkeitä myöskin biodiversiteetin suojelun kannalta, maaperän suojelemisen suhteen ja veden puhtauden suhteen. Niillä on tärkeä rooli myöskin kulttuuriperinnössämme monissa maissa. Eli jos otetaan nyt huomioon metsien tärkeä merkitys mannertemme ympäristölle ja kuinka tärkeitä ne ovat kansalaisille turismin ja kulttuurin kautta, niin olen iloinen kaikista sellaista askeleista, jolla parannetaan metsien suojelua. Minun ryhmäni haluaa edistää metsän suojelua ja myöskin sitä, että valmistaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutokseen, kunhan ne tehdään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. En ole täysin vakuuttunut esittelijän ehdotuksesta, jonka mukaan tarvittaisiin uusi lakiehdotus komissiolta, koska meidän täytyy aina olla varovaisia, jos me turvaudumme tähän lakisääteiseen välineeseen, koska en tiedä saadaanko eurooppalaista keskustelusta minkäänlaista lisäarvoa ja epäilen, mietin sitä, eikö tämä olisi parempi hoitaa jäsenvaltioiden tasolla. Esittelijä mainitsee, että metsät ovat kovin erilaisia mantereelta mantereelle ja maasta toiseen, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin, ne eivät vielä ole täydessä mitassa tiedossaan, eli siinä tällaisessa tilanteessa on hyvä turvautua varovaisuuteen. Jäsenvaltioiden kanssa täytyy tehdä yhteistyötä, täytyy laajentaa tietokantaa, täytyy jakaa tutkimustietoa siitä, miten metsiä suojellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksilta ja miten sitten niihin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa. Odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja muiden poliittisten ryhmien kanssa, jotta me toimimme tätä tässä tärkeässä toissijaisuusperiaateasiassa koordinoidulla tavalla. Dziękuję panu Kalanan. Kiitos edustaja Kalanan ja nyt Rova Auken seuraava. Ja sen jälkeen... I will do it briefly, just say that we... Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Totean vain, että tuemme tätä mietintöluonnosta täysin. Meistä se on hyvin tarpeellinen. Metsällä on aivan fantastinen rooli elämässämme, mutta usein se jää hieman syrjään. Ja on hyvin tärkeää säilyttää metsät ja minä todella tuen sitä, että seuraamme esittelijän suosituksia. Tässäpä tämä. Kiitoksia hyvästä työstä. Kiitos, Rova Auken. Ja sitten Suli sen jälkeen. Chair, and I'd also like to add... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan Kriton Arsenista kiittää erittäin äh, kattavasta, hyvästä mietintöluonnoksesta. Ihmiset ovat tässä jo todenneet, että me kaikki tunnustamme metsien merkityksen sosiaaliselle, taloudelliselle ja ympäristöllemme. Ja EUn metsäpolitiikka on hyvin monimutkaista, niin kuin Kryton Arsenis tuossa alkupuheenvuorossaan totesi. Tässä on niin koko joukko muita politiikan aloja, jotka myös vaikuttavat sitten metsiin. Ja samoin metsäpolitiikan täytäntöönpanolla voi olla vaikutus muille alueille, kuten ilmastonmuutos, terveys, matkailu matkailu, biodiversiteetti ja talouskehitys. Erityisesti biodiversiteettiin liittyen pari kohtaa, jotka haluaisin tässä nostaa esiin. Nämä seurantaosan viitteissä ja tiedän, että Kriton puhuu hyvin paljon ja innostuneesti siitä, mitä Nagoyassa saatiin aikaan. Ehkäpä Nagoya voitaisiin näissä viitteissä myös mainita. Ja sitten mitä tulee metsien ekosysteemien roolin vahvistamiseen, niin kuin hän on todennut. On äärimmäisen tärkeää, että vahvistamme metsien ekosysteemien roolia ja merkitystä esimerkiksi vesivaroihin, maaperään, luonnonkatastrofien ehkäisemiseen ja niin edelleen. Joten olisi ehkä hyvä mainita jollakin tavoin myös tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma, joka jota sekin voi, jota voitaisiin käyttää ja tulisi käyttää, kun esimerkiksi valvotaan, seurataan metsien ekosysteemien kehittymistä. Tämäkin voisi olla hyödyksi. Sitten pari muuta kohtaa vielä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, niin kuin on tunnustettukin, meidän katsoa näitä neljää tavoitetta joita tarvitaan ympäristön ja elämän laadun takaamiseksi. Ja hyvä, että tämä on nostettu tässä esiin. Samoin subsidiariteettiperiaate, no sekin on kohdassa yksi mainittu, että tässä on toimittavaa yhdessä linjassa subsidiariteetin kanssa. ehkä pääkriton Arsenis voisi, mitä tulee kohtaan 14, sanoa vielä hieman enemmän metsäpalojen ehkäisemisestä ja tästä lainsäädäntöehdotuksesta, miten tähän vaikuttaa se, että on uusi EUn toimi valta olemassa juuri katastrofisuojelun suhteen, joten tämä voisi ehkä, voitaisiin vielä ehkä nostaa esiin tämä toimivalta kysymys. Ehkä me voidaan palata tähän asiaan vielä. Sitten geneettinen monimuotoisuus on äärimmäisen tärkeää ja kaikki se, että kyllä tässä on tietenkin talous taustalla, mutta tulisi katsoa paitsi talouden ja kilpailukyvyn toimintaa myös metsien laatua. Ja olen aivan täysin kanssanne samaa mieltä siitä, että nämä tämä LULUK-toimiala tulee ottaa esiin. Ja sitten toteaisin vielä lopuksi, toistaa vielä siis Nagoya, mukaan tekstiin metsien ekosysteemin roolin vahvistaminen ja tämä mahdollinen tutkimus- ja kehitysrahojen saaminen tälle ja sitten viittaus siihen, että EUlla on uutta toimivaltaa katastrofisuojelussa ja valmiudessa. Ja totean sen, minkä muutkin tässä jo ovat tehneet, että tämä on kyllä todella hyvä ja hyödyllinen mietintöluonnos. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Rouva de Bruyne, nyt rouva Suli ja sen jälkeen Andas Perelli. Euh, Kiitos. Haluaisin minäkin onnitella kollegaamme, koska esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Tämä mietintö on hyvin tiivis ja tästä mietinnöstä näkee, kuinka kiinnostunut esittelijä tästä aiheesta on. Kolme pikkuhuomiota, mutta ne ovat ihan linjassa tekstin kanssa ja näistä ehkä tulee tarkistuksia. Mitä tulee tähän kohtaan 13, on mielenkiintoinen tämä ajatus, että asetettaisiin jonkinlainen, jonkinlainen maksu, jolla metsiä jälleen istutettaisiin, mutta tulisi tehdä havumetsien ja muiden metsien välillä ero, koska mm, lehtimetsät, ne valtaavat alaa ja ajattelen tässä kaikkia biodiversiteettia, jota humuksesta syntyy. Eli tulisi nimenomaan havumetsiä kannustaa ja tulisi pitää tietenkin mielessä eri alueiden erityisluonteen piirteet. Toinen kommenttini liittyy tähän kohtaan 14, jossa puhutaan metsäpalojen ehkäisystä. No, Keski-Ranskassa, no kollegani on jo poistunut, hän olisi voinut puhua tästä enemmänkin, mutta meillä on siellä metsäalueita ja kaupunkialueita ja siinä välillä on tällainen puskurivyöhyke, jossa asutusta on vähemmän. Ja tällaisilla alueilla, jos kannustettaisiin esimerkiksi harventamiseen, niin se olisi hyvä asia, koska kun tällaisia alueita ei harvenneta, niin silloin metsäpalot etenevät ja tiedämme, että joka vuosi tästä syntyy suuria inhimillisiä kustannuksia, mutta myöskin ympäristöllisiä ja taloudellisia kustannuksia. Eli harvennukset näillä alueilla olisi hyvä asia. Ja sitten viimeinen pikku kommentti. No, Ranska ei aina ole esimerkillinen maa, mutta kerrankin meillä on jotakin kehuttavaa. Meillä on arvokkaita vanhoja puita, joita suojellaan. Kysymys yleensä on hyvin vanhoista, harvinaisista puulajeista, jotka ovat vielä äärimmäisen kauniita, hyvin kasvaneita. Eli eikö niitä voitaisi kartoittaa Euroopan alueella? Minun kunnassani näitä puita on kolme tällaisia sypressejä, jotka ovat täysin fantastisia puita. Eli tämä on vain tällainen ajatus, jonka heitän esittelijän ajateltavaksi. Kiitos. Dziękuję, Kiitos, Raus Me Puolassakin pidämme tällaista luonnon muistomerkkien listaa. Nyt Anders Perello ja sitten herra Franco ja lopuksi Prodi. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan todeta, että suhtaudun hyvin myönteisesti tähän tekstiluonnokseen. Voin puhua lyhyesti, koska tässä aiemmat puhujat ovat jo monia tärkeitä asioita nostaneet esiin, josta minäkin olen täysin samaa mieltä. Erityisesti puuttuisin näihin suosituksiin ja siihen tarkkanäköisyyteen, jolla esittelijä asia käsittelee metsät ovat hyvin tärkeä asia ja metsä pinta-ala on hyvin suuri, on puhuttu 42 jopa 48 prosentista EUn pinta-alasta, siis metsäalana. E, metsät ovat niin e, suuri asia ja yleinen asia, että on aika kummallista, että meillä ei ole vielä tähän EU-politiikkaa. Ja aina kun e, yhteisistä säännöistä puhutaan, tässä nousee kaksi asiaa esiin. Ensinnäkin äh, se, että meillä on hyvin suuri metsien monimuotoisuus, äh, metsiä on hyvin monilaisia, monenlaisia. Ja sitten äh, toisaalta, että kun yhteistä lähestymistapaa kaivataan, niin nousee esiin niin kovin monia esteitä tälle. Ja kyllä minun mielestäni yhteistä lainsäädäntöä voi olla, vaikka kyse onkin subsidiariteetin alaisesta asiasta. Otetaan toki huomioon se, että metsät ovat niin monimuotoisia ja että Euroopan unionissa on niin monenlaisia metsiä. Tämä ei suinkaan kuitenkaan mielestäni ole esteenä edistymiselle myös yhteisen lainsäädännön suhteen. Siis ei ilmastonmuutoskaan tunne rajoja tai subsidiariteettia. Ilmastonmuutos tapahtuu joka tapauksessa. Ja kun Euroopan unioni voisi näitä asioita yhdessä parhaiten hoitaa juuri ilmastonmuutoksenkin torjunnan nimissä, niin mielestäni näin tulisi myös tehdä. Ja oikein hyvä mietintöluonnos. Ehkä siinä joitain yksityiskohtia voitaisiin vielä hieman konkretisoida ja tulen tekemään joitain tarkistuksia. Mm, katson, että todella tarvittaisiin yhteistä metsälainsäädäntöä, joka mielestäni voi kulkea aivan hyvin rintarinnan myös subsidiariteettiperiaatteen kanssa. Ja haluamme tietenkin tukea metsien monimuotoisuutta kaikkialla Euroopassa ja yritän tehdä tukset niin, että niistä olisi hyötyä esittelijälle ja tälle koko tekstille. Kiitos. Kiitos. Meillä on kaksi vielä listalla. Victorio Prodi ja herra Ferreira. Olkaa hyvä. Presidente, grazie anche. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Haluan ää, äh, Kole Arsenisia kiittää tästä mietinnöstä. Ja suurimmaksi osaksi kannatan näitä ajatuksia. Haluan kuitenkin muutaman huomion esittää liittyen uusiin haasteisiin, joita ilmastonmuutos koko alueelle ja metsille aiheuttaa. Tilannehan on niin, että kuivuus lisääntyy ja metsäpalojen vaara kasvaa ja tämä johtaa metsäalojen pienenemiseen – ja se taas merkitsee sitä, että me joudumme biomassan kanssa toimimaan järkevästi, joka syntyy ilman, että se johtaisi siihen, että hiiliainesta kertyy metsiin ja meidän täytyy tässä varsinkin vuorialueilla olla hyvin varovaisia. Se on tärkeää, että maaperää myöskin käsitellään sillä tavalla, että vesi säilyy siellä, minne se sataa, niin veden täytyy mahdollisimman kauan pysyä siellä, minne se sataa ja vain hiljaa valua pohjaveteen, ettei pohjavettä käytetä liikaa, koska me tiedämme, että vesillä on, metsillä on vesitaloudelle suuri merkitys. Ja meidän täytyy, me tarvitsemme valvontajärjestelmää tässä suhteessa, joka olisi yksityiskohtainen ja käyttökelpoinen. Meillähän on satelliittivalvontajärjestelmä, mielestäni me tarvitsemme myös metsien valvontaan ja turvallisuuteen tällaisen satelliittijärjestelmän ja siitä saataisiin infrastruktuuri, joka tarjoaisi varhaisvaroitusjärjestelmän uhkille, joita on. Ja kollega on tässä yksityiskohtaisesti näitä tehtäviä luetellut. Ja tällainen valvonta on aivan välttämätöntä ja satelliittivalvonnalla juuri määrällisesti voitaisiin myöskin selvittää, mikä taakka metsillä on. Ja tässä on tietysti yhteisö lähestymistapa tärkeä, eikä pelkästään yksittäisten valtioiden toiminta. Kiitos, herra Brody. Ja viimeisenä listalla herra Ferreira. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, kollega Kriittonia kiittää hänen äh, mietintöluonnoksestaan ja ehdotuksistaan. Minun mielestäni tässä on äh, hyvin myönteisiä ehdotuksia, mutta on samalla muistettava, että kyse on kuitenkin subsidiariteettiperiaatteen alaisuuteen kuuluvasta kokonaisuudesta. Tätä pidän hyvin tärkeänä. Ja kun täällä puhutaan päästökaupasta ja siitä, pitäisikö tämä jättää ulkopuolelle ja LULUS, LULUK-järjestelmän ulkopuolelle, mutta joka tapauksessa konkreettisesti meillä on arnimetsiä ja toisaalta istutettuja metsiä. Ja mielestäni ehkä kaksi asiaa ehdotuksesta jäävät hieman uupumaan. Niitä voisi vielä ehkä parantaa. Esimerkiksi hyvin vakavat ongelmat, joita meillä on uusien nopeasti leviävien lajien suhteen, tai sitten tietyt taudit, jotka raivoavat esimerkiksi monissa havumetsissä. Ja meidän tulisi pyrkiä suojelemaan metsiämme myös näiltä uusilta leviäviltä lajeilta sekä tuholaisilta. Olemme puhuneet katastrofeista, luonnonkatastrofeista ja hyväksyneet myös mietinnön luonnonkatastrofien ennaltaehkäisystä tässä olemme tehneet koko joukon ehdotuksia, jotka koskevat myös metsiä. Olisi tärkeää, että komissio seuraisi näitä parlamentin suosituksia ja ehkäpä Kriton voisi nämä myös ottaa mietintönsä mukaan ja muistuttaa komissiota siitä, että komis- tämä komission tulisi ryhtyä aloitteisiin niin ihmisen aiheuttamien katastrofien kuin luonnonkatastrofienkin ennaltaehkäisemiseksi. Komission huomiota tulisi kiinnittää siihen, että komission tulisi toteuttaa lupauksensa, niin se ei vielä ole tehnyt. Sitten vielä viimeinen tärkeä kysymys. Metsien mahdollisuudet, mitä tulee metsä paloihin ja yhteistyöhön tällä alalla. Luonnonkatastrofien vaikutukset kohdistuvat tiettyihin maihin hyvin voimakkaasti. Portugali, Espanja, Kreikka, erityisesti juuri Välimeren alue siis. Yhteistyötä tarvittaisiin ja uudelleen metsitystä. Ja on hyvin tärkeää myös muistaa arniometsät ja sekametsät, joita meillä vielä on. Kiitos edustaja Ferreira. Ja näin on saatu tämä asia käsitellyksi. Tarkistukset on jätettävä 9. helmikuuta 2011 kello 12 ja seuraava kohta on 27. Direktiivin 68 EU muuttaminen joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita koskevien säännösten osalta. Esittelijä on Sirpa Pietikäinen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you and, uh, I'll ask... Kiitos. Pyydän kollegoilta kärsivällisyyttä huolimatta siitä, että kello on paljon. Yritän selittää teille, mistä tässä direktiivissä on kysymys ja mitä ehdotan ja mikä on järkeily näiden ehdotusten takana. Ensinnäkin tämä direktiivi näistä muista kuin maantie kulkuneuvoista. Sillä katetaan erilaisia laitteita, joita käytetään rakennus, metsä, ja maataloudessa sieltä löytyy vetureita, moottorivaunuja, sisävesialuksia ja niin edelleen. Tätä direktiiviä on korjattu vuonna 2004, otettiin käyttöön uudet päästörajat ja samaan aikaan otettiin käyttöön joustojärjestelmä. Ja tämä mahdollistaa sen, että valmistajat voivat saattaa markkinoille rajatun määrän sellaisia koneita, joihin on asentettu vanhan tyyppiset moottorit, koska sitten niitä täytyy mukauttaa teknologisen kehityksen mukaan. Tämä joustojärjestelmä on joko 20 prosenttia valmistajan koko vuosittaisesta myynnistä moottorikategoriassa tai sitten ennalta määrätty kiinteä konemäärä ja tällä tähdätään pk-yrityksiin, koska koska pk-yrityksissä kyse on usein pienestä alhaisesta konemäärästä kuin suurimmilla, suurimmilla valmistajilla. Se mitä ehdotan ja mitä tässä komission ehdotuksessa ehdotetaan. Komissio haluaa laajentaa joustojärjestelmää 20-50 prosenttiin. Ja näitä kiinteitä määriäkin sitten mukautetaan tämän edellisen mukaan. Ja monestakin syystä, joihin palaan myöhemmin, en ehdota, että joustojärjestelmää laajennettaisiin 50 prosenttiin, vaan ehdotan, että laajennetaan tätä kiinteää määrää, joka kohdennetaan pk-yrityksiin. Ja jos teillä tämä ehdotus on edessänne, niin näette sieltä ensimmäisestä taulukosta löytyy olemassa olevat määrät per kategoria – Eli tämä vastaa 20 prosenttia ja sitten toisella, toiselta sivulta löytyy kohdasta 1.1.2 nämä uudet määrät, joita komissio ehdottaa. Ja kuten näette, niin siellä on kasvua moottorimäärässä per kategoria per valmistaja, jos tämä nyt menee läpi. Ehdotin myös se, sitä, että rakennussektori jätettäisiin ulkopuolelle, mutta olen nyt ymmärtänyt, että tähän liittyy vaikeita vaikeuksia, mitä esimerkiksi tulee näiden eri koneiden määritelmiin ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin. Eli tätä olen valmis kyllä tarkastamaan, tätä ehdotusosiota. Komissio haluaa myöskin ottaa moottorivaunut ja veturit tähän joustojärjestelmään mukaan. Ne eivät tämänhetkisessä direktiivissä siellä ole. Ja he ehdottavat moottorivaunuille 20 prosenttia ja vetureille 12 veturia jotka otettaisiin tähän joustojärjestelmään mukaan. Minä ehdotan, että moottorivaunuja ei oteta joustojärjestelmään ja mitä vetureihin tulee, ehdotan, että laajennetaan, kasvatetaan vetureiden, rahtivetureiden, ne otettaisiin mukaan joustojärjestelmään, Eli otettaisiin enemmän kuin mitä komissio ehdottaa, mutta otettaisiin Ison-Britannian erityistilanne huomioon ja olen ymmärtänyt, että sanamuotokin vaatii hiomista, jotta se on sitten linjassa yhteisön lainsäädännön kanssa. Odotan innolla teidän kommentteja ja olen valmis tekemään työtä tämän asian eteen. Niin, miksi sitten teen tämän tyyppisiä ehdotuksia? Ensinnäkin komission analyysien mukaan suurin osa näistä 1500 valmistajasta, jotka tällaisia koneita valmistavat, ovat pk-yrityksiä. PK-yritysten kannalta tämä tilanne on voi olla ja usein onkin hankalampi kuin suurempien kohdalla, koska sääntöjen noudattamiskustannukset ovat korkeampia per yksikkö ja per tuotantoyksikkö. Ja tästä syystä ehdotan, että pk-yrityksille kohdennettua joustoa laajennettaisiin ja korotettaisiin näitä kiinteitä määriä, koska sillä helpotettaisiin sopeutumista ja myöskin tutkimuskustannuksia ja myöskin näitä uudelleen, koneiden uudelleen suunnitteluun liittyviä kustannuksia. Miksi sitten ei suurempaa joustavuutta? Tässä minulla on viisi ongelmaa. Ensinnäkin yksi pääasiallista argumenteista, jonka komissio ehdottaa direktiivin taustaksi, on talouskriisi. Minun mielestäni Tällä voitaisiin ähm, luoda vaarallinen ennakkotapaus, koska me emme tässä toivon mukaan vesitä mitään muuta ympäristölainsäädäntöä sen takia, että taloudessa mennään ylös tai alas. Toiseksi samassa yhteydessä meillähän on nyt ollut valmistajilla ja teollisuudella on ollut viljalti aikaa noudattaa, ottaa uudet säännöt käyttöön. Ja jos me nyt myönnämme sitten joustavuuteen laajennuksia, niin silloinhan me rankaisemme niitä, jotka lähtivät ajoissa liikkeelle ja jotka tekivät läksynsä. Ja sitten rankaisisimme niitä, jotka nimenomaan noudattavat lainsäädäntöä. Eli tässä kolikossa on aina kaksi puolta, kun ajattelemme niitä yrityksiä, jotka vaativat joustavuutta ja sitten samaan aikaan jotkut yritykset ovat jo hoitaneet hommansa ja näissä yrityksissä jo tehdään tutkimusta ja suunnitellaan laitteita uudelleen ja tästä syntyisi kyllä epätasaveroiset mahdollisuudet. Kolmanneksi EU 2020 strategiassa, kuten me kaikki tiedämme, niin siellä on aika lailla korkeaa korkeat tavoitteet, mitä tulee matalahiiliseen talouteen. Ja tässä tulisi mennä eteenpäin eikä taaksepäin. Ja innovaatiota tulisi kannustaa päättäväisellä toiminnalla ja lainsäädännöllä. Ja tämän tyyppisillä toimilla me lähettäisimme täysin väärän viestin. On hyvin vaikea järkeillä, miksi me tällaista, tällaista tointa ehdottaisimme. Ja neljänneksi taloushan on lähtenyt, lähtenyt elpymään aivan erityisesti rakennussektorilla jo nyt. Eli huolimatta talouskriisiargumenteista, niin ei se, eivät nekään tässä päde enää. Ja sitten viides kohta, joka aiheuttaa minulle ongelmia ehdotuksessa, on se, että komissioltahan odotettiin, ehdotettiin olemassa olevan direktiivin tarkista, tarkistusta, mitä tulee rautatiesektoriin ja sen tuleviin vaiheisiin. Tätä on nyt lykätty, mutta sitä odotetaan edelleen tämän vuoden aikana. Ja tilanne on aika lailla epämukava teollisuuden ja meidän itsemmekin kannalta, koska me tekisimme tässä vaiheessa päätöksiä ja sitten kun direktiiviä on tarkistettu, niin sitten tekisimmekin täysin päinvastaisia päätöksiä. Ja sitten kuudes kohta liittyy liittyy ympäristöön ja terveyteen. Komission jäsen Potocnik eh, pari päivää sitten eh, totesi, että ilmanlaatu eh, siihen täytyy pureutua ja komissio ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, joilla autetaan jäsenvaltioita noudattamaan EUn laatustandardeja mukaan lukien rikkipitoisuus, bunkkeriöljy, ja päästöt, joita tulee koneista ja kulkuneuvoista. Päävälineenä tässä on ilmaston, ilmanlaatulainsäädäntö, lähteisiin liittyvä lainsäädäntö ja lainsäädäntö, joka liittyy mobiileihin lähteisiin. Komission ympäristövaikutusarvioinnissa mainitaan, että ympäristövaikutukset ovat suht alhaisia, mutta kuitenkaan tässä ei oteta huomioon näiden äh, laitteiden pitkää ikää. Nehän tulevat vaikuttamaan pitkään tulevaisuudessa ja paikallisten päästöjen vaikutus on paljon suurempi kuin mitä on arvioitu. Ja sitten, herra puheenjohtaja, pari asiaa lyhyesti. Miksi ei rautatiesektoria. Siis mitä tulee, anteeksi tulkikorjaa, mitä uudelleen toisin laatimiseen tulee, sitä ei tulisi tehdä tässä ja miksi sitten tulisi jättää rakennussektori tämän ulkopuolelle. No se, että joustojärjestelmään nämä otettaisiin mukaan, niin komissio vetoaa siihen, että tässä olisi kolme eri osiota ja tilanne olisi, on erityisen vaikea Isossa Britanniassa, koska siellä rautatiesektorilla on tiettyjä erityisluonteenpiirteitä ja tarkistukset, tarkistuksissa tällä hetkellä puhutaan 20 veturista ja että nämä, nämä toimisivat Isossa Britanniassa, mutta kuten sanoin, tarkoitus asetusta täytyy vielä hieman muuttaa ja minä tarkastelen tässä hieman toimivampaa sanamuotoa. Haluaisin kiittää teitä kärsivällisyydestä ja nyt jään odottamaan sitten teidän yhteistyötänne. Kiitos paljon. Puhujalistalla on kymmenen henkeä. Pyytäisin teitä rajoittamaan minuuttiin puheenvuoronne, koska meillä on vielä yksi asia käsiteltävänä. Martin Callanan, Krista Klaas, Vittorio Prodi, Katrin Sully, no, no. Linda McGavin, Peter Liese, Karin Kadenbach, Elisabeth Gardini. Yeah, it's possible that you start with... voitaisinko aloittaa varjoesittelijöillä? Uh, Zaczyna. Varjoesittelijöitä ette maininnut. Minä mainitsen ne. Pavel Potts. Pane předsedo, Minuutti. paní zpravodajka má můj obdiv, jak se vypořádala s touto poměrně složitou a velmi lobovou. E, tuo esittelijä on todella ihailtava, että hän tämän hyvin monimutkaisen asian on näin hienosti hoitanut. Minä hyväksyn hänet arvionsa ja minä kuitenkin vedän toisenlaisen johtopäätöksen. Olen sitä mieltä, että koko direktiivin esitys täytyy torjua, koska komissio ehdottaa, pitäisi ehdottaa monimutkaisempaa uudistusta tällä alalla tänä vuonna ja tämä, tässä tehtäisiin ennakkotapaus. Teollisuus oppisi sen, ettei, että lainsäätäjät eivät pidä velvoitteestaan kiinni ja minä olen vakuuttunut siitä, että tämä, heidän pitäisi muuttaa kantaansa. Jos tässä nyt pidettäisiin tiukemmista säännöistä kiinni, niin kilpailukyky heikentyisi. Tämä on teollisuuden argumentti, mutta en hyväksy sitä. Voidaan myös sanoa, että seuraukset ympäristölle ovat pienemmät, mutta minusta me emme saa tässä tällaisia keskusteluja käydä, koska muuten ei uusiin toimenpiteisiin päästä eikä saavuttaisi... Pan Holger Kramer, następnie pan Bas Aikau. Kramer, herra puheenjohtaja, pyytäisin, että esityslista merkittäisiin, ettei, että, ähm, ettei, että kun kysymys ei ole lainsäädäntöasioista, niin silloin ähm, vähän puheaikaa rajattaisiin, eikä nyt tällaisessa tapauksessa. Minä yritän mahdollisimman lyhyesti esittää kantani. Meidän pitäisi tietää, mistä puhumme. Tämä on hyvin pieni asia. Tämä on, on hyvin pieni jousto, toimenpide äh, tällaisista ei teillä liikkuvista ajoneuvoista ja ilmaston tilan paranneminen on meidän johtoajatus, mutta tässä vaikutukset ovat hyvin pienet ja me voimmekin kysyä, miksi tämä, tämä muutos ylipäätään halutaan, niin se, sen voi esittää. Ja minä uskon, että tämä perustuu rautatiealan blobbaukseen – koska nykydirektiivillä ei ole ongelmia ja rautatieliikenne pitäisi lopettaa, jollei ähm, vetureille annettaisi poikkeuksia. Minä en ole tässä mikään, äh, mikään tiukka pipo, mutta minä en pidä tätä asiaa äh, välttämättömänä. Ja yksi asia, mikä on varmaan on neuvotteluasemat, että yksittäiset rakennus äh, konevalmistajat kuljettajat joutuvat rautatiealan uhriksi, lobbauksen uhriksi ja siksi minusta pitäisi joustaa kaikille tai, tai ei kenellekään, eli tämä torjuttaisiin tämä esitys ja punainen viiva, sen haluaisin määritellä e, mikä ei missään tapauksessa tule onnistumaan, on se, että mennään 2004-direktiivin joustotoimien ähm, toimien taakse, koska juuri PK-yrityksille, jotka tuottavat äh, koneita, rakennuskoneita, niin he tarvitsevat äh, luottamusta. Ja sen, sen taakse palaaminen ei onnistu. Silloin me olisimme epäuskottavia ja se ei olisi hyvä asia. Dziękuję bardzo. Kiitos, herra Kramer, Van Palken ja sen jälkeen Kalannan. Pas Eichhout. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua niin, kuin, niin lyhyesti kuin mahdollista, mutta niin kuin Kramer totesi, tämä on tärkeä lainsäädäntötoimi, joten pyytäisin, että nämä lainsäädäntöasiat hoidettaisiin esityslistalla hiukan ennen kokouksen päättymistä. Äh, kyse on ilmanlaadusta ja aina kun puhumme ilmanlaadusta, monet ryhmät tässä talossa toteavat äh, itsestään selvää, että äh, tarvitaan politiikkaa liittyen saastuttamisen lähteeseen. Tämähän nyt on aivan ilmeistä ja komission jäsen Potocnik totesi, että hän ei voi saavuttaa pienpartikkelien suhteen kansallisia kattoja, me saa kunnollista politiikkaa saastuttamisen lähteiden suhteen. Nyt me puhumme juuri tästä puhumme liikkuvista työkoneista, jotka ovat vastuussa 7 prosentista PM10 päästöjä ja 16 prosentista muita päästöjä, joten nyt kysyn, puhumme todella lähteestä, saasteen lähteestä, ja miksi halutaan lisätä tätä joustojärjestelmää. Minä en ymmärrä tätä, koska 2004 tämä otettiin käyttöön ja 2004 on seitsemän vuotta. Meillä on ollut jo seitsemän vuotta aikaa ja edelleen monet yritykset, niin kuin komissio on todennut, joitain vetureita ei ole käytettävissä. Kyllä on esimerkiksi Ruotsissa ja myös osittain Saksassa ja nyt niitä rangaistaan, koska jotkut eivät ole tehneet yhtään mitään seitsemän vuoteen. Ja samalla vuodelle 2012 on haluttu direktiivin uudistamista. Miksi me nyt siis toimimme? On hyvin tärkeää tarttua saasteiden lähteisiin. Ja tässä mielestäni on vain yksi mahdollisuus ja se on hylätä ehdotus. Kiitos. Minä ö, panen eteenpäin ö, esityslistan suhteen teidän huomion ja kalangan. Thank you, Chairman. I too, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin valittelen sitä, että meillä ei ole aikaa käydä kunnollista keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Lyhyesti nyt sitten olen iloinen nähdessäni, että komissio on havainnut, mitkä katastrofaaliset vaikutukset talouskriisillä on ollut ja näin komissio on lähtenyt liikkeelle ja haluaa parantaa, lisätä tätä joustojärjestelmää. Esittelijä sanoi, että tämä saattaisi luoda vaarallisen ennakkotapauksen, mutta kun tilanne on taloudessa nyt hyvin vaikea ja se vaikuttaa moniin mm, yrityksiin, niin äh, kannatan tällaista käytännönläheistä lähestymistapaa ja haluaisin, että tällaista käytännönläheistä lähestymistapaa jättäisiin muulloinkin. Tässähän kyse on hyvin rajatusta äh, määrästä äh, koneita ja olen hyvin iloinen siitä, että esittelijä on myös tunnustanut oman kotimaani erityis tilanteen. Tosin haluaisin tähän poikkeukseen kyllä suuremman eh, konemäärän. En ole kuitenkaan eh, esittelijän tarkistuksista samaa mieltä, mitä rakennusalaan tulee, koska mielestäni tämä on varsin lyhytnäköistä. Ymmärrän kyllä eh, huolet PK-yritysten suhteen, mutta ehm, talouskriisi on iskenyt kovasti niin suuriin kuin pieniinkin yrittäjiin yrityksiin äh, kaikkiin yhtä lailla. Minun mielestäni olisi naurettavaa tästä tämän joustojärjestelmän ulkopuolelle jättää suuremmat yritykset. Ne pitäisi saada siihen mukaan. Sitten äh, tarkistus 10, joka jättää joustojärjestelmän ulkopuolelle nämä äh, rakennusalan koneet, on aika hämmentävä, koska monia koneita käytetään eri aloilla – ja samaa konetta voidaan käyttää niin metsätaloudessa kuin rakennusalallakin, esimerkiksi rakennuksen perustaa kaivettaessa. Joten mielestäni joustavuus täytyy todella muistaa. Se päättyy 2013. Liikkuvien työkoneiden osalta meidän täytyy saada aikaan nopea sopimus ja siksi haluankin mielelläni tehdä yhteistyötä esittelijänä muiden poliittisten ryhmien kanssa, että saadaan asia hoidettua. Kiitos. Rouva Klaas ja Sulin. Tämä ei ole mikään suuri alue, mutta se on tärkeä alue. Anna, kollega on oikeassa, ettei tässä pidä tunnepäätöksiä tehdä, mutta täytyy tehdä semmoinen päätös, jonka elinkeinoelämä voi toimeenpanna ja rakennuskoneissa tuottajilla on suuria vaikeuksia teknisissä määräyksissä ja tilanne on sellainen, että toisaalta on moottorien eh, valmistajat ja toisaalta koneiden valmistajat ja kaikki täytyy saada sopeutetuksi toisiinsa. Eh, esimerkiksi eh, pakokaasujen jälkikäsittely ja turvallisuutta täytyy tarkastella ja kaikissa rakennuslaitteissahan on, on yksilöllisesti räätälöityä kehitystä paljon ja komissio on tässä ehdottanut jouston ö, ö, ottamista käyttöön. Tämä on ö, myös ö, siis pienille ja keskisuurille tärkeä, mutta oikeastaan koko rakennuslaitevalmistajille ja minusta tämä joustosääntö pitäisi myöskin hyväksyä, niin kuin komissio ehdotti, koska PK-yritykset ja, ja rakennusala täytyy ottaa mukaan ympäristön suojeluun. Kiitos, edustaja Klaas ja Sulin. Ja sitten... Kiitos, puheenjohtaja. Tässä jo sanottiinkin, että kriisi koskettaa ei ainoastaan pk-yrityksiä, vaan myöskin suurempia yrityksiä. Rakennussektori on vaikeuksissa siellä elpyminen on ollut alhaista tai nollatasolla. Minä haluaisin painottaa jouston puutetta, mitä tulee vaihtomoottoreille alueilla. Ranskassa tällä on suurta merkitystä koska meillä on tällaisia alueita, joissa on kysymys hyvin lyhyistä välimatkoista ja olisi kysymys siitä, että moottoria muunnetaan teknisesti tai vaihdetaan moottori kokonaan, niin sillä on vaikutusta paikallisyhteisöihin, koska nimenomaan alueet hallinnoivat näitä, näiden laitteiden hankintoja ja loppujen lopuksi veronmaksajat kuitenkin maksavat tämän laskun. Ja hyvin usein on, ihminen on sekä veromaksaja että käyttäjä, eli lasku joka tapauksessa tulee maksettavaksi kasvut työpaikkojen määrässä ovat olleet hyvin varovaisia ja se, että me veronmaksajille sälyttäisimme tämän lisämaksun, se ei olisi hyvä asia lainkaan. Tässä ei ole kysymys siitä, että hake, haettaisiin sellaisia laitteita, jotka eivät täyttäisi normeja, vaan tulisi löytää ratkaisu, joka mahdollistaa rautatieyrityksille sen, että ne käyttäisivät laitteistoa ilman, että syntyy sellaisia kustannuksia, jonka alle ne sitten romahtavat. Kiitos tulkeille, että he ovat valmiita vielä puoli seitsemän jälkeen työskentelemään. Seuraava puhuja ja äh, Linda McEvan. Kiitos. Mielestäni tarvitsisimme lisää aikaa kunnolliseen keskusteluun. Minulla on kysymyksiä komissiolle. Täällä kuullaan väitteitä ja vastaväitteitä esimerkiksi veturien suhteen, mitä on saatavilla ja mitä ei, minkälaisia moottoreita on, minkälaisia ei ja mitä uutta teknologiaa on, mitä ei. Onko sitä kaikkialla? Jotkut sanovat, että tämä on mahdollista, joku, että mahdotonta. Meidän täytyisi ymmärtää tämä kunnolla. Haluaisin myös kuulla komission aikataulusta Äh, tässäkö aika on loppumassa ennen kuin direktiiviä on uudistettava. Minun mielestäni meillä ei ole tänään äh, aikaa kuulla komissiota puheenjohtajaa. Minusta tästä ei myöskään voida tehdä päätöstä ilman kunnollista keskustelua ja kaikkien tosiasioiden tuntemusta. Kiitos. Peter Liise puheenjohtaja. Haluan yhtyä eh, Linda McEvaniin. Me tarvitsemme enemmän aikaa, koska meidän täytyy myös eh, Salvatore Tatarellan mietintö, joka kuuluu oikeastaan tähän myöskin, ja sitä ei ole vielä aloitettu. Ehkä eh, sihteeristö ja puheenjohtaja voivat miettiä, miten saadaan enemmän aikaa. Nyt vain nopea huomautus. Tämä on teknisesti vaikea asia ja kuulen useita versioita asiantuntijoilta ja Minulle on sanottu jopa, että jo kahdeksan vuotta sitten oli näkyvissä, ettei näitä arvoja pystytä pitämään. Ja täällä valiokunnassa tietysti olemme nähneet, että tietyt paineet kuuluvat, kun ähm, halutaan innovaatioita. Yhden asian haluan tässä jo todeta. Tänään komissio on tehnyt valtavan virheen, kun se on tähän valiokuntaan, joka on vastuuvaliokunta, niin tuonut talouskriisin perusteeksi ympäristösääntöjen ähm, löysentämiselle. Kun ajattelemme 2020 strategiaa, niin siinähän lukee, että meidän täytyy investoida ympäristöteknologiaan, mutta että me täällä ympäristövaliokunnassa hyväksymme tämmöisen, niin sitä en usko. Ja, ja talouskriisi ei perusteena voi olla, jos tämä hyväksytään. Dziękuję bardzo. Biorąc... Kiitos. Ja nyt kun otamme huomioon teidän huomautuksenne, niin minä esitän tämän asian puheenjohtajalle ja ehkä voimme ylimääräisen koordinaattorien kokouksen. Meidän täytyy tässä, jos nyt joka on koko iltapäivän seurannut, niin, niin täällä on Potocnikin kanssa keskusteltu korkeista ympäristöstandardeista ja uusista teknologioista ja meillä on talouskriisi, jonka äh, joka halutaan ylittää investoimalla vihreään teknologiaan ja täällä puhumme talouskriisi perusteena ympäristöasioiden joustamisesta, niin minusta olisi nyt se hetki, jolloin me yhdessä tähän 97-68 direktiiviin äh, haluamme tietää, mitkä ovat äh, ympäristöstandardit, koska jos ei äh, elinkeino ole, elämä ole joustava, mutta niin ainakin lapsien kohdalla täytyy ottaa. Kiitos. Viimeisenä vielä puhuja. Tempo per approfondire perché on, è una, mm, sono temi molto tecnici e credo... Minä toivoisin, koska tämä on hyvin tekninen aihe, niin tässä täytyy syventää useita näkökohtia ja olen iloinen siitä, että komissio ottaa kriisin huomioon. Sehän ei ole mikään abstrakti asia, se, siihen liittyvät talousasiat ja työ, työpaikat myöskin ja tässä pitäisi olla varovainen, mutta tuossa eh, tuota perustelua täytyy syventää. Eh, se, miten tämä on esitetty, niin se, se antaa, jättää kyllä eh, epätasapainoa. Esimerkiksi veturit, mitä niistä sanottiin, niin sehän voisi päteä myös muilla, muihin sektoreihin, eli siellä on samoja ongelmia. Meillä ei ole nyt paljoakaan aikaa ja tämä 3B-vaihe pitäisi käsittää eh, moottorien eh, kohdalla lyhyenä ajankautena. Kolmen vuoden päästä joudutaan kuitenkin siirtymään vaiheeseen neljä ja ehkä aikaisemmin on tehty virheitä, kun nämä vaiheet lyötiin lukkoon eikä ole tuotannollisia seikkoja huomioitu silloin. Minä haluaisin joustoa kaikille ja PK-yrityksille eh, niille eh, jouston antaminen ja kiinteät luvut, niin se johtaa, että me joudumme toteamaan, että tässä tapahtuu myös, me voisimme välttää väärinkäytöksiä. Pienillä on tiettyjä ja mahdollisuuksia eh, laverata ja päästä läpi, mutta tämä kaksinkertainen mekanismi lisää joustoa. Eli tässä täytyy nyt kaiken kaikkiaan tasa-arvon vuoksi syventää. Kiitos kaikille kollegoille Kardinille. Tarkistusten jättöaika päättyy 9. helmikuuta 2011 kello 12 ja tätä tilannetta ajatellen nyt, niin minä pyydän, että Strasbourgissa järjestetään ylimääräinen kokous, koska meillä on kohta 28 ja tulkit päättävät tässä vaiheessa työnsä. E, konieczność zwołania dodatkowego posiedzenia w Strasburgu. Pani